Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu uns. Hyvät kollegat, sydämellisesti tervetuloa tähän aamun kokoukseemme. Meillä on koko joukko äänestyksiä esityslistalla. Ja ennen, ennen kuin ryhdymme käsittelemään esityslistaa, niin toivotaan koululaisryhmän Kalabriassa – tänne tervetulleeksi. Kollegamme Grillo on heidät tänne kutsunut sydämellisesti tervetuloa kalabrialaiset vieraamme tähän ympäristövaliokuntaan. Ja sitten siirrymme käsittelemään esityslistan kohtaa 22. Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus. Elikkä onko kaikilla äänestyskortit, koska me tulemme äänestämään valiokunnassa sähköisesti ja tulemme käyttämään äänestyskortteja. No niin, ja sitten lähdetään liikkeelle. Meillä on tarkistus 20. Kahdeksan Siinä on suullinen tarkistus. Äänestämme siitä. Äänestys alkaa. Ole hyvä. Herra puheenjohtaja, me vastustamme tätä suullista tarkistusta. Die Grünen sind gegen... Eli vihreät vastustavat suullista tarkistusta myöskin liberaalit. Joten se ei ole sallittu. Ja äänestämme tarkistuksesta 28 siinä vanhassa muodossa. Nyt kuitenkin ehdottaisin, hyvät kollegat, että äänestämme kättä nostamalla ja sitten vain epäselvissä tapauksissa sähköinen äänestys. Kysyn, että kuka kannattaa tarkistusta 28 alkuperäisessä muodossa. Kiitoksia. Vastaan. Kuka äänestää tyhjää? Ja sitten tarkistus 27. Puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Sitten 29. Puolesta äänet 29 tarkistukseen. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten tarkistus 30. Siinäkin on suullinen tarkistus. Uh, two oral amendments. Vastustamme näitä kahta suullista tarkistusta. Eli vihreät vastustavat eh, kumpaakin suullista tarkistusta, ymmärtääkseni 30 ja 31, joten äänestämme alkuperäisessä muodossa. Kuka puoltaa tarkistusta 30 alkuperäisessä muodossa? Kuka vastustaa? Hylätty. Sitten sitten tarkistus 31. Ilman suullista tarkistusta. Kuka puoltaa 31 vastaan? Myös hylätty. 32 on vedetty pois. Myöskin 33 on vedetty pois ja äänestämme tarkistuksesta 34. Kuka puoltaa 34? Kiitos vastaan tyhjää, hylätty. 35 puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 on vedetty pois. 38 ja 54 ovat identtiset. Voimme äänestää niistä. Kuka puoltaa 38 ja 54? Kiitos vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa. Siis kuka puoltaa 39, siis äänestys alkaa. Sähköinen äänestys alkaa. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Olipa hyvä, että tarkistettiin 25 puolesta 24 vastaan yksi tyhjä. Tämä oli aika tiukka äänestys. Kuka puoltaa 40? Kiitos vastaan. Tyhjää ilmeisesti sama tulos, mutta tarkistetaan vielä kertaalleen. Äänestys alkaa, tarkistus 40. Ovatko kaikki äänestäneet? Aha. Ihan päinvastoin 25 puolesta, 26 vastaan. Ei tyhjää, eli hylätty. 41. Kuka puoltaa 41? Kiitos. Vastaan. Täytyy äänestää sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 26 vastaan hylätty. 42. Kuka on puolesta? vastaan. Ja sama harjoitus uudelleen äänestetään sähköisesti. Äänestys päättyy. Oho. Tilanne vaan paranee. 25 puolesta 25 vastaan. Äänestyslaitteeni ei toimi, herra puheenjohtaja, vastustin tätä tarkistusta. No annan plats. no sitten ehkä teidän on parempi seuraavaan, seuraavan äänestyksen kohdalla istutua toiselle paikalle. Wir Ja, da kann man nichts da anfangen, dann sind wir verloren. Dann sind wir verloren, die Kleine und sagt auch was. Immer Problem. Thank you. Um, dear colleagues, uh, if that is okay... Uh... Kiitoksia. Jos Arseniakselle tämä sopii, niin voitaisiinkohan yhtenä könttänä äänestää tarkistuksista 51-53. Syynä esittäisin, että ne kaikki liittyvät Madagaskarin lajiin ja erimielisyydet ovat hyvin pienen pienet, joten me päätimme, että meillä pitäisi olla vahvaa tieteellistä tietoa perustana siteksessä ja luettelo on, mutta ei ole vielä tätä tieteellistä vahvistusta tälle, joten meidän ei tarvitse lähteä luetteloimaan näitä lajeja sen kummemmin, koska niistä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Mutta joka tapauksessa Madagaskarin suhteen nämä näyttäisivät olevan siteksessä. Olen pahoillani, emme ole tässä kohdin vielä, nyt äänestämme vasta 42. Kollega sanoi, että hänen laitteensa ei toiminut ja äänestystulos oli 25, 25. Sihteeristö sanoo, että on äänestetty ja siitä pidetään kiinni. Mutta meillä on nyt yksi ongelma, ja se on se, että yhdellä jäsenellä ei ole korttia mukana. Eli työjärjestyksessä lukee, että jos on epäilyksen aihetta, niin sitten tarkistetaan sähköisesti ja sitten jos ei osallistu siihen, niin silloin ei osallistu äänestykseen. Tekniikko tulee ja yrittää korjata laitteenne, Papanova, mutta ehkä siirrytte toiseen paikkaan, siis 42 hylättiin. Ja sitten mennään seuraavaan kohtaan, 43, kuka puoltaa 43? vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seksensvanssef. 26 puolesta, 26 vastaan, hylätty. 44 Kuka puoltaa 44? Vastaan. Sama prosessi. Äänestys alkaa. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 26 vastaan hylätty. Tarkistus 45 puolesta äänet vastaan. Tarkistetaan taas sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 27 vastaan, myöskin hylätty. Sitten äänestetään 46 ja siinä on suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta sitten tätä suullista tarkistusta, kuka puoltaa 46 vastaan. Hyväksytty. No sitten tarkistetaan Äänestys alkaa. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siis olin oikeassa. 33 puolesta ja 20 vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. 47 ja siinä on suullinen tarkistus puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta, siis tarkistus 48 puolesta, vastaan, tyhjää. Täytyy tarkistaa sähköisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 29 vastaan hylätty. Tarkistus 49 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 50 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää, myös hylätty. 53 puolesta äänet vastaan. Tyhjää, hylätty. Oh, kaikki krit on hylätty. Tai melkein kaikki on tarkistukset. 55. Tarkistus 55 puolesta äänet vastaan. Hyväksytty. Ja sitten 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 vedetty pois, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No näyttää jo paremmalta. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. pitäisikö äänestää näistä yhtenä könttänä 68 asti. Kukaan ei vastusta, joten nyt olemme kohdassa tarkistuksessa 64 puolesta. 65 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta. Vast, kiitos vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. No niin, sitten johdantoosaan kappaleet kohta yksi. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Melkein identtiset kuusi ja seitsemän äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt sitten suullinen tarkistus. aha. Kukaan ei vastusta tätä suullista tarkistusta. Äänestetään siitä. Kuka puoltaa? Jaan suullista tarkistusta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 ja siinä on suullinen tarkistus. Ei kun mennään eteenpäin 18. Eli äänestetään 18. 17 on hoidettu. 18 siis puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta. Anteeksi, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäkolme kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Yksi EPPn edustaja liikaa läsnä. Siis täällä on yksi, joka ei siis saa äänestä. Täällä on yksi liikaa. Koordinaattori. Onko asia hoidettu? Hyvä. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 23 vastaan. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmas osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24. Puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten lopullinen äänestys. Kuka puoltaa tätä päätöslauselmaa? Tehdään tämä sähköisesti. Siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä. Hyvin selkeästi. 48 puolesta, kaksi vastaan, kuusi tyhjää. Eli sydämelliset onnittelut esittelijälle tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä. Kiitoksia. Ja sitten siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan. Kaasun toimitusvarmuus 23. Boguslav Sonik on esittelijä tai valmistelija, anteeksi. Siirrytään äänestyksiin. Sandra. Tarkistus kolme. Aloitetaan. Tarkistus kolme. Puolesta äänet. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 34. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 37. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 6 sopii tähän yhteyteen kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus numero 43 puolesta, siis tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 44. Äänestämme ainoastaan tästä loppuosasta, niin kuin tästä luettelosta näette. Kuka puoltaa tarkistuksen 44 loppuosan hyväksymisen puolesta? Esittelijä tietenkin, se laatija tietenkin, vastaäänet, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. No, ei nyt taho saada selvää. Eli toinen osa. Äänestetäänpä siitä sähköisesti. Puolesta äänet. Toinen osa siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 25 vastaan. Hyväksytty. Tarkistus numero 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 45 raukeaa. Tarkistus 46. Puolesta äänet. Kiitos. Vasta äänet. Tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 dafür 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tsekataan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. kuusi puolesta, 30 vastaan, hylätty. Kyllä täältä ylhäältä näkee yllättävän hyvin, miten äänestetään. 51 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ja 52 ovat identtisiä, joten äänestetään molemmista samaan aikaan. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 raukeaa. Sitten 16. Äänestämme vain ainoastaan tästä tekstin loppuosasta. Kuka hyväksyy sen osan puolesta? Kiitos. Vastaäänet. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan, kun äänestys alkaa. Aha, the voting card is uh, finally arrived. No niin, äänestyskortti saapui vihdoinkin. Kylläpäs kesti. No niin, äänestys päättyy. Tulos 36, 20, yksi tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 55 raukeaa. samoin 54. Und bei 17 stimmen wir über den... Sitten tarkistus 17. Tekstin loppuosa. Kuka voi hyväksyä sen? Puolesta äänet, olkaa hyvä. Kiitos, vasta äänet. Tyhjää. Hyväksytty. Viisikymmentäkuusi raukeaa. 18 raukeaa myös. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 19 puolesta äänet. Kiitos. Vasta äänet. Tyhjää. Hyväksytty. 57 raukeaa, 20 puolesta äänet, Kiitos. Vastaäänet. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 58 raukeaa. 59 puolesta. Kiitos. Niin, siis puolesta äänet. Tarkistus 59 kyseessä. Käsimerkkiä, kiitos. Vasta-äänet. Tyhjää. Kyllä, hylätty kuitenkin. Sitten 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty myös tämä. 61 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 62 puolesta vastaan. Hyvä, tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaan osioon johdatosan kappaleet. 23 tarkistus Ulmerin laatimana puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 33. Anteeksi, 31. Siitä äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 ääntä puolesta, ei yhtään vasta-ääntä, neljä tyhjää. Mietintö hyväksytty. Onnittelut kollega Sonikille. Toivottavasti kaasun toimitus on nyt varmistettu vihdoin ja viimein ja eikä voi sattua mitään epämiellyttävää. 24. Maataloustuotteiden laatupolitiikka. Mitä strategiaa olisi noudatettava? Esittelijä on Pilar Ajuso. Ja me ryhdymme äänestämään. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 32 vastaan hylätty. Tarkistus 6 seuraavana puolestaan, että Vastaan tyhjä hylätty. No, kyllä tämä oli enemmän kuin selvä. Kaksi kolmasosaa, yksi kolmasosa oli suhde. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kahdeksassa on kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolestaan että Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän, kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. vastaan. Tyhjää, hylätty. 13. Siitä ei tarvitse äänestää. Se on kielellinen korjaus. 14 puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Jonkun täytyy nyt luopua. Äänestään yksi EPPn edustaja liikaa. No niin, nyt meni oikein. Äänestys päättyy. Oho, mitäs tämä oli? Äh, ihan selkeä enemmistö siis. 56, 1, eli hyväksytty. 15 puolesta Kiitos vastaan. Tyhjä, hylätty. No, tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kuusi puolesta, kaksikymmentä vastaan, huomaan, että käden liikkeitä ei enää selkeästi näy, eli hyväksytty. Sitten 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Selkeästi hylätty 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Ja sitten sitten lopullinen äänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta, 5 vastaan, yksi tyhjä. Sydämelliset onnittelut Pilar Ajuso tästä lausunto, lausunnosta. Siis onnittelut. Ja sitten seuraavaksi äänestys Mario Pirillion lausunto. Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet. Esittelijänä kollega Pirillio, Tarkistus kaksi, jonka on esittelijä laatinut puolesta äänet. Kiitoksia, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Kiitos vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 14 puolesta vastaan, Tyhjä, hylätty. 15 puolesta vastaan, Tyhjä, hylätty. 16 puolesta vastaan, Tyhjä, hylätty. 17 puolesta vastaan, Tyhjä, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää. Sanoisin, että tämä on hyväksytty. Mutta tarkistetaan, koneäänestys alkaa. Siis tarkistus 18 on kyseessä. Äänestys päättyy. No, selkeät lukemat. 34 puolesta, 19 vastaan, 4 tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 on vedetty pois. 19 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tsekataan. Tarkistus seitsemän siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 31 vastaan, kaksi tyhjää hylätty. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No väsymys painaa. Ei saa enää tolkkoa siitä, että äänestävätkö ryhmän edustajat samalla tavalla. No, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, selkeät lukemat, mutta käsimerkeistä en nyt saada mitään tolkkua. 20 puolesta, 31 vastaan, kaksi tyhjää. Hylätty siis sitten. Kohta viimeistä viedään tarkistus yksi. Koko tekstistä siis puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus yhdeksän puolesta, vastaan, Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 ja kaksi tyhjää hylätty. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 56 nolla. Yksi tyhjää. Onnittelut kollega Piriljolle tästä tekstistä. Onnittelut. Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuria kehitetään edelleen. Eli vielä kerran kiitokset valmistelijalle. No niin, hyvät kollegat, näin pääsemme esityslistan kohtaan 26. Siinä onkin melkoinen paketti tarjolla. Aihe elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille. Esittelijänä toimii Renate Zoma. Tarkistukset oli jätettävä 9. joulukuuta mennessä. Tarkistuksia on jätetty monta monta. Ja nyt haluaisinkin antaa esittelijälle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin laaja aihe. Ja sikäli ei olla yksimielisiä. No, odotetaan hetken aikaa, että vähän rauhoittuu sali. Um. No niin, tiedän, että kun on näin paljon äänestyksiä, niin silloin tietenkin syntyy keskustelutarvetta. No mutta hyvät kollegat tuolla ulkopuolella on ihan riittävästi tilaa keskustella mukavasti keskenään. No niin, ehkä nyt tilanne rauhoittuu. No kyllä, kyllä, kiitoksia. No niin, aloitetaan uudestaan. kiitettävällä tavalla ei ole enää ihan yhtä karmean paljon tarkistuksia kuin puoli vuotta sitten tämän ensimmäisen mietintöluonnoksen kohdalla. Ja se johtuu varmasti siitä, että tämä nyt edessänne oleva toinen mietintö on sellainen, mihin otin huo- missä otin huomioon suuren osan jo esitettyjä tarkistuksia, mutta siitä huolimatta – Monet kollegojen ideat on vielä muotoiltu näihin tarkistuksiin ja haluaisin käsitellä muutamia artikloja. En tietenkään pysty kaikkea käsittelemään. Haluaisin aloittaa artiklasta seitsemän. Siinä puhutaan informointikäytännön oikeudenmukaisesta. Siinä pyrimme estämään kuluttajan harhaan johtamisen – ja se vastaa myöskin sitä, mitä minä omassa mietinnössäni olen muotoillut. Kiitän siis tuesta mielelläni eh, elintarvikeimitaattien kohdalla ottaisin huomioon tämän myöskin omassa artikkelissa, tai artiklassani. Eh, olen valmis muotoilemaan sitä. Tämä oli vain, tässä oli vain ensimmäisiä ajatuksia. Yksi Schlüterin ja Hassin tarkistus, missä kiellettäisiin hedelmät ja lisäkuvaukset, missä mm, kuvataan siis näitä, siis kyseessä on se, nämä lisäaineet, joita on hyvin vähän, tai sitten tuoren maidon, niin mainitseminen tuorena maitona on tällaista kestomaitoa olemassa, joka on jopa kymmenen päivää käytettävissä. Ähm, minä en kannata sitä, että se kiellettäisiin, että se olisi velvoite, vaan haluaisin muotoilla sen siten, että äh, tuore maito, joka on pidempään säilyvää, tällainen muotoilu Saksassa on, ja kuluttajat ovat sen hyväksyneet, että onko mahdollista kieltää tiettyjä asioita pysyvässä elintarvikekomiteassa, niin minusta tämä on hyvin vaikeaa, koska ihminen on hyvin kekseliäs ja sitä pitäisi sopeuttaa näitä säännöksiä niin, että periaatteet pitäisi muotoilla. Ja sitten artikla 9, pakolliset ilmoitukset, mitä pitää olla ja mitä ei. Minä pyytäisin, että Italian kollegat, eh, jotka tässä eh, esittivät tarkistuksen tavaramerkinnöstä. Pyytäisin, että he selventäisivät sitä. Olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi hyväksyä sitä tarkistusta. Ehkä kollegat voisivat hyvin tarkkaan omaa kantaansa selvittää ja sitten säilyvyysavaamisen jälkeen sen hyväksyn yksi tarkistus minun mielestäni menee tässä kohdi kuitenkin liian pitkälle. Eli kollega Slyterin tarkistus, hän haluaa merkinnän eh, prosentteina, mitä tulee lastentyöhön, pakkotyöhön tai sitten eh, kokoontumisoikeuden loukkaus, että ne pitäisi ottaa mukaan. En voi tällaista tarkistusta hyväksyä suurta keskustelua aiheutuu tarkistuksista ja me tulemme artiklasta yhdeksän pakollisista ähm, lähtömerkinnöistä, siis äh, alkuperämaamerkinnöistä. Siihen on esitetty monia tarkistuksia ja minä itse olin ensimmäisessä tarkistuksessani myöskin ähm, lihan kohdalla, siis muussa kuin naudan lihassa, vasikan lihassa, että sen merkittäisiin tai että ei johdettaisi harhaan tiettyjen, mm, tai haluaisin, haluaisin kieltää tällaisen vapaaehtoisen harhaanjohtavan merkinnän. Eli haluaisin, että olisi pakollista alkuperän merkitä lihaan. Voin hyväksyä siis tämän tarkistuksen. Minun mielestäni lihan kohdalla tämä on erittäin tärkeää, ja sitten muiden maataloustuotteiden kohdalla pitäisikö tässä asetuksessa sitten määrätä pakollinen alkuperämerkintä, niin minusta se on kyseenalaista. Minä ensin ajattelin tuoretta lihaa, tuoretta hedelmiä ja vihanneksia, mutta sitten sitten päädyin siihen tulokseen, että ehkä olisi järkevämpää jättää sektori säännökset voimaan, joita on, ja sitten niitä voitaisiin joustavammin sopeuttaa. Eli kauhean nopeasti me emme tätä asetusta pysty enää avaamaan, kun se on saatu valmiiksi. Eli pyytäisin, että kollegat harkitsisivat tarkkaan ja ottaisivat selvää siitä, että kannattaisiko muita maataloustuotteita kuin liha, muiden maataloustuotteiden kohdalla kuin lihan kohdalla, niin määrätä tässä asetuksessa jotakin sitovasti, Pyydän jättää sektorimääräykset voimaan. Ähm, eli on hyvä tietää, mistä nämä tuotteet tulevat, mutta sitten kysymys on se, siitä, että miten se parhaiten hoidetaan. Ja yksi asia, jota en voi lainkaan hyväksyä, on alkuperämerkintä. Ähm, jonkun elintarvikkeen pääainesosista. Eli tässä puhutaan oleellisista ainesosista tai luonteenomaisista Ähm, ainesosista, siis äh, työstämättömät elintarvikkeet voidaan varustaa merkinnällä, mutta yleisesti ottaen kaikki merkintä pakollisena on aika vaikeaa, mm, koska äh, lisäaineita pystytään ostamaan ja sitten käyttö riippuu siitä, että miten niitä on saatavissa ja mikä on hinta. Saattaa olla, että näitä lisätuotteita tulee vaihtelevasti eri maista, useammista maista. Olen sitä mieltä, että tällainen merkintä ei ole teknisesti mahdollista. Ja kollega Liotardille minulla on kysymys, että mitä hän tarkoittaa merkinnällä, eh, joka on, perustuu ainoaan, yhteen ainoan lisäaineeseen, mitä maataloustuotteita tässä voisi tulla kyseeseen? Pyydän selvitystä artikla 14. Eli pakolliset merkinnät, miten ne esitetään, sitten luet, niiden luettavuus ja koko. Todennäköisesti olemme yksimielisiä siitä, että pakolliset merkinnät ovat luettavissa ja siihen myöskin pyritään. Ja sitten täällä on sellaisia, jotka haluavat eri kokoisia kirjasimia, mutta minusta ei ole järkevää kirjasimien kokoa tässä erityisesti merkitä, koska luettavuus ei riipu pelkästään kirjasimen koosta. Jos ajatellaan kolmen millin tai 1,5 millin tai viiden millin kirjasimia. Ne voidaan myöskin laatia sellaisiksi, että ne eivät ole luettavissa, jos tausta valitaan sellaiseksi, että se ei, siinä ei ole lainkaan kontrastia. Siksi pitäisin kiinni omasta ideastani mitä tulee luettavuuteen ja pitää siitä määritelmästä kiinni. Ja komission pitäisi kaikkien asianomaisten kanssa keskustella tästä ja laatia sitten tämä kehittää luettavuudesta ohjeet niin, että myöskin valmistajat ja kauppiat näkevät ne. Ja 14 tarkistus, eli poikkeukset näihin pakollisiin merkintöihin. Meidän me tulemme keskustelemaan varmaan näistä neliösenteistä vielä, mutta uskoakseni me voimme kompromissista sopia. Ja sitten miten pieniä ne pakkaukset ovat, niin silloin pakkauksen koosta riippuen pakollisia merkintöjä voidaan pienentää sitten sitten artikla 17, pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnät, niistäkin ollaan erimielisiä näissä tarkistuksissa, mutta suureksi osaksi ollaan yksimielisiä esimerkiksi siitä, että allergeenimerkintöjä pitää olla elintarvikkeissa ja sitten voi, ainakin pyydettäessä pitää antaa informaatio lehtinen tai jo, jotain tietoa. Ja Tämä tulee koskettamaan jäsenvaltioiden toimivaltaa, koska yleisesti on niin, että jäsenvaltiot merkinnöistä ovat vastuussa näiden pakkaamattomien elintarvikkeiden kohdalla. Olen sitä mieltä, että kun tämä on eurooppalainen asetus niin ja sisämarkkinasyistä on tärkeää se, että kaikissa jäsenvaltioissa asia hoidetaan samalla lailla myöskin se, miten pakkaamattomia elintarvikkeita, elintarvikkeita käsitellään. Siksi, mitä tulee pakkaamattomiin elintarvikkeihin niin, ja niiden merkintöihin, niin siitä meidän pitää, siinä kohdin meidän pitää huolehtia siitä, että saamme kunnollisen ratkaisun. Pitäisikö alkoholin olla poikkeuksena? Komissio ehdottaa, että alkoholijuomat... Ähm, olisivat poikkeuksena. Poikkeuksena sitten taas limuviinat. Minä olen sitä mieltä, että pitäisi olla johdonmukainen säädös. Jos minä en kauheasti kannata limuviinoja, mutta ehkä me voisimme saada tässäkin kohdan aikaan johdonmukaisen säädöksen On myöskin ideoita, mitä tulee poikkeuksiin viinin kohdalla tai erityismääräyksiin viinille, että ne lyötäisiin, lyötäisiin lukkoon. Ja sitten otetaan huomioon se, että alkoholi kokonaisuudessaan otettaisiin huomioon niin, että olisi täydellinen ravintoarvo, merkintä siinä alkoholissa. Ja sitten on sellaisia ehdotuksia, että alkoholi laajalti jätettäisiin poikkeukseksi, mutta että energiamäärä ja sokerin lisäysmäärät mainittaisiin. Ja sitten on myöskin kollegoja, jotka ovat sitä mieltä, että he haluavat tukea mietintöäni ja pyrkivät siihen, että se, mitä komissio ehdottaa, on ihan ok. Viiden vuoden kuluttua olemassa olevaa tilannetta pitää vielä tarkistella uudelleen, mutta me olemme nyt juuri saaneet uuden säädöksen viineille. Ja täytyy sanoa, siinä sanotaan, että alkoholijuomat ovat nautintoaineita, eivätkä elintarvikkeita. Minä olen oikeastaan sitä mieltä, että ne eivät kuulu tähän asetukseen limuviinat ehkä voidaan vain ottaa. Ja mitä tulee ravintoarvojen ilmoittamisen artikla 29, mitä ravintoarvoja pitäisi kirjata pakkauksin, mitä ainesosia halutaan nimenomaan, että ne mainitaan. Ähm, energiapitoisuusravintoaineet, rasva, tyydyttynyt rasvahapot, hiilihydraatit – Ehm, sokerisuola. Ja esimerkiksi suolan kohdalla, jos merkitään natriumpitoisuus vai kirjoitetaanko niin kuin komissio ehdottaa suola eh, tästä ehm, ravintoaineesta. Minä pidän kiinni siitä, että natrium pitäisi merkitä ja mahdollisesti sitten alakohtana siihen suola voitaisiin merkitä Eh, koska suola ei ole puhdasta natriumia. Eh, ja mm, elintarvikkeissa on myöskin muita natriumin lähteitä. Minusta tämä olisi tärkeämpää ja oikeampaa tieteellisesti. Ja sitten trans ähm, rasvahapot, niistäkin on näistä keinotekoisista Ähm, ehdotuksia. Minä haluan muistuttaa teitä siitä, että nämä keinotekoiset, niin niitä äh, ei pystytä laboratoriossa erottamaan luonnollisista transrasvahapoista. Eli herää kysymys, että miten pystymme tämän eron tekemään. Ja sitten ähm, tällaiset täytökuidut. Äh, no, ei minulla mitään sitä vastaan ole. Meillä niitä ei tarvitse merkitä, mutta pyytäisin, että mm, kollegat miettivät nyt eh, sitä, mitä halutaanko. Jos tähän tulee sata eri ravintoaineilmoitusta, niin silloin ei enää pystytä lukemaan. Ja sitten meillä on yksi lobbaaja FDAsta, ehm, siis ehm, britti elintarvikevirastosta on jakanut tänne teille paperin. Minä, minusta tämä on vähän omituista. Tällaisia ei pitäisi kokouksessa jakaa. Pitäisikö olla sitten mm, värejä merkinnöissä? Harvat kollegat puoltavat niitä. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi sitä tehdä. Mm, mitä tulee näihin FDA-määräyksiin ja siihen, että meillä on nämä käsäkysissä pakolliset merkinnät, jos ajatellaan näitä hybridijärjestelmiä niin, että olisi täällä eräänlainen sekoitus eri järjestelmästi niin olen sitä mieltä, että sitä ei tarvita. Pyytäisin, että kollega olisitte hiukan hiljaisempi. Tämä ärsyttää kovasti, kun keskustellaan Todellakin. Meillä on 11 asti aikaa. Tämä on oikeastaan se kohta, mihin haluaisin päättää esityksen, mutta tämä on hyvin tärkeä kohta. Eh, miten sitten on tämä daily amount tai sitten hybridijärjestelmä, mm, miten ne merkitään. Tällaisia järjestelmiä on jossakin suurilla valmistajilla Euroopassa jos ajatellaan, että kuitenkin yli 80 prosenttia elintarvikkeiden valmistajista on pk-yrityksiä. Suuret firmat ovat nämä GDS-järjestelmän ottaneet käyttöön. Eli se, että nämä merkinnät olisivat pakollisia. Sitten jos ajatellaan sitä, että miten kuluttajat Euroopan laajuisesti pystyvät näitä merkintöjä lukemaan. Tässä ei auteta yhtään maata. Eli meidän täytyy sopia siitä, että meillä on sellainen merkintäjärjestelmä, että kaikkien 27 maan kuluttajat voivat selkeästi lukea. Minä pidän tätä GDL-järjestelmää liiallisena. Kukaan ei jatkuvasti taskulaskimen kanssa kulje ympäri ja laske omia arvoja ja että olenko nyt riittävästi tiettyjä ravintoaineita nauttinut. Tämä on tarpeettoman harhaanjohtaja ja jos ajatellaan lapsia, niin tämä. Ja sitten se, ja rouva Sommer, no niin, rouva Sommer ja puheenjohtaja puhuvat päällekkäin. Annoitte teille aika paljon aikaa, mutta kollegojen pitää esittää myöskin omat kommenttinsa. Olen pahoillani, sanoo Rouva Sommer, että tämä toinen järjestelmä, sitä minä en pidä lainkaan toteutettavana, koska se johtaa harhaan ja olen vakuuttunut siitä, että meidän on tarve saada kattava merkintä. Kiitoksia, sanoo puheenjohtaja. Tämä on laaja materiaali. Ja siksi kiitän äh, esittelijä ja nyt meillä on kello 11 asti aikaa siihen, että Espanjan ympäristöministeri tulee tänne. Ähm, täällä pyydetään puheenvuoroja. Kaksi minuuttia annetaan jokaiselle. Herra Rossikin pyytää puheenvuoroa siellä vielä. Eli Glennis Wilmot, ensin kolme minuuttia. Täytyy varmaan antaa se nyt alkuun. Uh, I'll, I'll be as brief as I can. Um, we've... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Puhun mahdollisimman lyhyesti. Olemme jo keskustelleet tästä, joten muutama kohta vain. Ensinnäkin alkoholi. Alkoholissa pitää näkyä kalorimäärä ja promille prosenttimäärä, koska kuluttajat eivät tiedä, kuinka paljon alkoholissa oikeastaan onkaan kaloreita. On myöskin tärkeää, että alkuperämää merkitään maataloustuotteisiin, ennen kaikkea prosessoituihin elintarvikkeisiin sekä kanatuotteisiin. On oltava ravintoarvot, jotta kuluttajat näkevät ja ymmärtävät ne helposti. Ja viimeinen kohta. Te olette saaneet sellaisia esitteitä, jotka minä olen jakanut, eivätkä lobbarit tästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa on nimeni ja minä viittaan siihen. Se tutkimus on peräisin todellakin elintarvikkeiden standardointivirastolta. Ja tutkimus käsitti 18 kuukautta melkein ja siinä arvioitiin kolmea erilaista elintarvikkeiden merkintää koskevaa menettelyä, jotka ovat käytössä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyse on riippumattomasta tutkimuksesta, joka on myös vertaisarvioitu. Erityisesti kun on kyse lapsille ostettavista tuotteista, silloin terveys, vai, terveyskysymykset ovat erityisen tärkeitä, varsinkin jos on kyse diabeetikoista ja kaikista markkinoilla on erilaisia järjestelmiä, mikä aiheuttaa suurta hämmennystä. On hyvä, jos käytetään eri värejä merkinnöissä siellä on korkea taso, matala taso, keskitaso merkittynä eri väreillä. Mutta kuitenkaan tällä tavalla ei anneta tuotteelle mitään yleistä äh, arviota, eikä sillä tavalla kerrota kuluttajalle, mitä pitäisi kuluttaa ja mitä ei. Sillä tavalla annetaan vain hieman yleistä ohjausta, että kuluttaja voi itse tehdä päätökset. Ja Tämä koskee muun muassa sokeria. Minä tiedän, että joistakin kuluttajista tuntuu siltä, että äh, punainen väri tarkoittaisi kuluttajalle sitä, ettei tuotetta eh, saisi käyttää tai kannattaisi käyttää, mutta näin ei kuitenkaan ole. Kuluttajat haluavat tällaista tietoa ja he pitävät siitä. Miksi meidän pitäisi sitten kieltää heiltä oikeus tehdä valintoja? Tällä tavalla voimme antaa heille neuvoja ymmärrettävällä, nopealla, helpolla tavalla, jotta kuluttajat voivat tehdä terveellisiä valintoja. Näin kuluttajat voivat itse päättää omasta puolestaan juustoon, suklaaseen laitettaisiin tällaiset punaiset merkinnät tiettyjen indikaattorien kohdalla. Mutta tällä tavalla ihmiset voivat olla paremmin tietoisia näistä ravintoarvoista. Kiitos. Thank you, Glenis. Kiitokset, Glenis. Kollega Gerbandi. Dank u wel, voorzitter. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin esittelijä Sommeria näistä kommenteista esitettyihin tarkistuksiin liittyen. Minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että kollegat ovat hyvin luovia tämän aihepiirin käsittelyn yhteydessä. Tärkeää olisi tässä yhteydessä mainita lähtökohdat, eli että meidän täytyy tiedottaa kansalaisia eikä varoitella heitä. Se on tärkeä lähtökohta. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, ettei tästä tule liian monimutkikasta järjestelmää. Mitä yksinkertaisempi se on ja mitä helpompi, helpommin sitä kansalaiset voivat soveltaa, niin kuin myöskin tuottajat, niin sen parempi. Muutamia huomioita, joita haluaisin tässä vielä esittää korostetusti. Mitä tulee värimerkintöihin. Jos kyse on tiedottamisesta eikä varoittamisesta, kuuntelin tarkkaan, mitä kollega Vilmo totesi, mutta olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että punainen varoittava liikennevalo on eräänlainen merkki, että älä missään nimessä koske tähän. Se ei olisi hyvä viesti, sillä periaatteessahan elintarvike ei ole vaarallinen. Kaikki riippuu siitä, kuinka paljon sitä käyttää. Joten minä en hyväksy näitä liikennevalomerkkejä. Mitä tulee ADH-merkintöihin, niin tai siis päivittäinen suositettava annos, minä uskon, että se on yksinkertainen merkintätapa. Välttämättä se ei ole tieteellisesti aivan täsmällinen, mutta se kuitenkin kertoo kuluttajalle, että mitä se nyt tuo, minne me tullessaan, kun tällaisia elintarvikkeita nauttii. Ja mitä tulee sitten ravitsemusliikkeiden näkemykseen, meidän tulisi välttyä siltä tilanteelta, että jokaisessa ravintolassa olisi ilmoitus, että he eivät vastaa missään nimessä siitä, että ovatko nämä käytetyt ainesosat, joita elintarvikkeessa on käytetty, niin turvallisia. ei tässä synny juridista sotkua, niin kyllä kyllähän kuluttajillakin on oma vastuunsa tarkasta tai kysyä, että mitä köhän ainesosia tai tuotteita tässä ateriassa on, ja kyllähän vastuulliset ravintoloitsijat voivat antaa vastauksenkin tähän. Ja sitten mitä tulee ei-pakattuihin ja pakkaamattomiin e- elintarvikeisiin, Kaiken suhteen olen samaa mieltä, mutta natriumin osalta olen eri asia. Tämä on minun mielestäni kansalaisten näkökulmasta katsottuna liian, liian hankala asia. Meidän pitäisi pyrkiä tähän yksinkertaisuuteen ja suoraviivaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana Karl Schlüter. Well, I'll first take up. Kiitos. Ensinnäkin vastaan esittäjän kysymyksiin. Ja jos nyt puhutaan tuoreesta tai puolituoreesta tai iskukuumennetusta pastoroidusta maidosta, siinä on eroja. Ja kuluttajan pitäisi todella saada selkeät tiedot näiden kolmen erosta. Siksi esitimme asiasta tarkistuksen. No, jotkut pitivät tarkistustani eh, lapsityövoimasta ja muusta hieman naurettavana, mutta tämä kaikki tulee ihan YK määritelmistä. Mutta jotkut tietävät, että tätä on olemassa ja minä minun mielestäni tämä olisi todella merkittävää tietoa, joka voisi toimia. Kun ajatellaan markkinataloutta, niin sehän perustuu siihen, että voi tehdä tietoisia ostopäätöksiä. Monet ihmiset vastustavat lapsityötä ja työskentelystandardien vastustamista, niin siitä pitäisi saada myös tietoa. Miksei voisi antaa edes komissiolle sellaista velvollisuutta, että heidän täytyy ehdotus laatia? Me keskustelemme aina ravintoaineiden alkuperistä ja muusta. No, en minä tiedä, mistä kaikki tulee, mitä nyt päivittäin syön, enkä mä nyt kaikkeen halua merkintöjä. Jotkut sanovat näin. Yhtiöt eivät ole, yhtiöt eivät kykene merkitsemään kaikkia tarkasti. Siellä saa, sieltä saattaa tulla vastaus, että alkuperä tuntematon. Yhtiön pitäisi valita. Joillekin ihmisille ei ole mahdollista, mutta ihmiset taas, jotka tietävät edes jotain siitä, mistä tarvikkeet tulevat, niin tässä pitäisi ajatella sitä, kenellä vastuu on. Ihmisten pitäisi tietää, mistä asiat, nämä tuotteet tulevat. Tavallaan alku, tuntematon alkuperämaa voisi olla jonkinlainen kompromissi. 362 kananmunista. Meillä on siellä lukuja. Ja tämä voisi koskea muitakin tuotteita. Esimerkiksi lihaan tämä voisi liittyä, jos esimerkiksi lihatuotteesta 35 prosenttia ei olekaan lihaa, vaan jotain muuta kudosta, niin se olisi ihan hyvä, että kuluttaja myös tietäisi siitä. Kiitoksia seuraava kollega Stevens. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen esittelijän Renate Sommerin kanssa samaa mieltä alkoholikysymyksestä, erityisestä jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden varmistamisessa. Niin kuin Renate totesikin, meillä on olemassa jo vastikään käyttöön otettuja viiniin liittyviä sääntöjä, joten kyllä me sekoitamme kansalaisten päät, jos tässä aletaan tekemään jotain muita päätöksiä. Kyllä meidän pitää olla varovaisia näiden merkintöjen suhteen, jotta ei sekaannusta pääse syntymään niin kuin Vilmot sanoi, meidän täytyy katsoa, mitä kuluttajat haluavat. He haluavat selkeyttä, ja jos, niin pyydän anteeksi Glennis, että olen eri mieltä, mutta jos tässä yritetään kertoa kansalaisille, että kuinka monta kaloria alkoholituotteessa on, No katsotaanpa esimerkiksi viskiä, josta nautin erittäin mielelläni. Miten sitä pullomerkintää voidaan sitten soveltaa esimerkiksi, kun sitten tämä juoma tarjotaan shottina tai siihen sekoitetaan kokista tai jotain muuta. Tämä kyllä johtaa aivan täydelliseen sekaannukseen ja sitähän kansalaiset eivät kaipaa. Joten olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi, eli johdonmukaisuutta on vaalittava, eli alkoholia ei tulisi ympätä tähän mietintöön. Kiitoksia. Viskihän ei ole elintarvike, vaan lääke, koska se auttaa vaivaan kuin vaivaan. Joten skotit tietenkin haluavat, että se ei kuuluisi tämän soveltamisalan piiriin. Kollega Tiota. Uh, ja, dank u wel. Uh, ik, uh, ook ik ben Kiitoksia oikein paljon. Niin, yllätyin tästä tarkistusten tulvasta. Nyt on ongelmana tehdä tästä sitten luettavaa kansalaisten näkökulmasta katsottuna. Hyviä, hyviä tarkistuksiakin on esitetty, mutta uskonpa, että meidän tulisi alkuun katsoa, että voitaisiinkohan saada jotain kompromissia ai, kompromisseja muotoiltuja ja voisin hyväksyä seuraavanlaisen kompromissin, niin kuin esittelijäkin kysyi. Kyse oli tästä alkuperämaan merkinnästä niin Kaos Lyterin kanssa olen samaa mieltä, että jos alkuperää ei ole tiedossa, niin silloin voidaan merkitä, että ei tiedetä, mikä on alkuperämaa. Mutta ajattelin kuitenkin tarkistuksellani selventää sitä, että tuotteet, kuten maito ja liha ja pähkinät – näihin tuotteisiin voitaisiin merkata alkuperä, maa, ja sitten voitaisiin sanoa, että pää ainesosa on esimerkiksi suklaassa juuri kaakao. Edelleenkin olen sitä mieltä, että me tarvitsemme lainsäädäntöä ja siitä pitäisi olla kansalaisten näkökulmasta katsottuna lisäarvoa. Monet kuluttajajärjestöt edelleenkin sanovat, että kuluttajat suosisivat liikennevalomerkintää, joten hyväksyisin sen. On tietenkin selvää, että monet järjestelmät johtaisivat sekaannukseen, mutta liikennevalomerkintä on ihan noheva ajatus ja ehkäpä meidän tulisi sitä ajatella vielä uudemman kerran. Ja esittelen kanssa olen siitä samaa mieltä, että mitä tulee viiniin, niin niihin sitten paneudutaan ihan eri yhteydessä. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, koordinaattoreiden jälkeen sitten puheenvuoro muille ja kahden minuutin puheenvuorot kaikille. Muuten aika ei riitä. Dagmar Hutbierent ensimmäisenä. Snell. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä esitän asiani lyhyesti ja pikaisesti. Minä lähden tarkistuksistani niistä, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Eli ensinnäkin perusajatus on se, että kuluttajilla on oikeus tietää, mistä tuotteet tulevat. Jos valmistajat sanovat, että heillä on erilaisia reseptejä ja hankkivat mantelinsa tänä vuonna Etelä-Amerikasta ja ensi vuonna Italiasta – niin kyllä minä sen ymmärrän, mutta silloin meidän täytyy myöskin odottaa, että eri maat myöskin luetellaan alkuperämaa ja sitten siinä voi olla vaikka kolme maata. Ei siinä mitään ongelmaa ole, mutta minä odotan, miten tämä nyt sanoisi, hiukan mielikuvitusta. Eli alkuperämaasta ei voida keskustella. Minulle se on ehdoton vaatimus. Ja sitten en ymmärtänyt esittelijä, mitä varten hän oli sitä mieltä, että kuidut eivät olisi tärkeitä. Minä tein tarkistuksen, että valkuaiden ja kuidut pitäisi ilmaista. On miljoonia ihmisiä, joilla on sairauksia tai mm, ongelmia, ja heidän on pakko kuitu rikasta elintarviketta nauttia. Eli jos sitä ei mainita, niin minä en ymmärrä. Sitten esitin tarkistuksen, että ainakin viinin ja oluen kohdalla ja myöskin muiden alkoholijuomien kohdalla ilmaistaisiin kalorit, eli energiamäärä. Minä ymmärrän, mitä Steven sanoi. Minä ymmärrän, että viskin kohdalla hänellä on hyvin emotionaalinen lähestymistapa, mutta emme voi näin toimia, hyvät kollegat ihmisten täytyy todellakin tietää, kuinka paljon kaloreita lasillisessa viiniä tai lasillisessa viskiä on. On siinä sitten vettä mukana tai ei. Tämä on kuluttajan oikeus, e, eikä voida olettaa, että se estäisi minua juomasta viiniä tai sinua juomasta viskiä, jos ne jätetään pois lainsäädäntöä tai että ei täydennettäisi eli, lainsäädäntö näillä. Ja sitten mitä tulee annoskokoihin, haluaisin sellaisia annoskokoja, jotka pystytään ymmärtämään ja haluaisin myöskin pakkaamattomiin tuotteisiin merkinnät, koska muuten tulee vilpillistä kilpailua pakattujen ja pakkaamattomille Tuomas Vilma, Kiitoksia kollega Ulmer. Niin puhun tässä myöskin sairastuneen kollega Weisgerberin puolesta. Yritä kuitenkin pidättäytyä tässä kahdessa minuutissa. Niin, viskistä tuli jo sanottua kaikki. Nyt näihin tärkeimpiin asioihin meidän tulisi tarjota kansalaisille mahdollisimman paljon tietoa, jota hän sitten voi vielä sulattaa sen muutaman sekunnin ajaa aikana, jonka hän pitää tämän tuotteen kädessä. Kansalaisille pitäisi tarjota mahdollisimman paljon tietoa, jotta hän voisi saada selkeän kuvan tuotteista. Minun mielestäni tämä on jo parannus komission ehdotukseen verrattuna, mutta mitä tulee sitten näihin jäljitelmiin, niin mielestäni tuotteen etuosassa pitäisi olla selkeä merkintä – ja että tässä otetaan huomioon sekin, että pakkaus selosteessa ei saa olla myöskään kuvaa juustossa, mikäli juustoa ei ole tässä tuotteessa mukana. Mitä tulee sitten näihin päivittäisiin ravintoarvoihin, 100 grammaa tai 100 milliä, niin voisimme lisätä tietenkin tällaisen prosenttiluvun, koska se on hyvin kuvannollinen, ei tässä mitään värejä tarvita, kyllä mustavalkoinen merkintä tarvi, riittää. Tällainen pylväsdiagrammi, se voisi olla ihan hyvä, se osoittaa jo jonkin verran, mistä on kyse ja sen hahmottamiseen ei mene kuin hetki. Monia malleja on tarjolla, ja tarkistuksissani olen ottanut niihin tarkemmin kantaa. Kiitoksia. Pit. Kiitokset kollega Ulmer. Seuraavana Peter Liise. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee näihin moniin satoihin tarkistuksiin, niin minä tein vain yhden. Minusta mietintö on hyvä perusta, mutta olen tehnyt yhden tarkistuksen ja haluaisin selventää sitä. Siitä keskusteltiinkin jo, että pakkaamattomat elintarvikkeet pitäisi esittää poikkeuksena ainakin, mitä tulee näihin laajoihin merkintä merkintöihin, e, siis e, mitä ainesosia sisältävät, e, siis se, tai sitten mitä tulee kaloreihin tai tyydyttymättömiin tai tyydytettyihin rasvahappoihin. Tämä on vaikeata pienten yritysten kohdalla tällaiset merkinnät ja haluaisin selventää tätä. On olemassa hyvin pieniä yrityksiä, jotka tarjoavat pakattuja elintarvikkeita yhdessä tai ka- yhdelle tai kahdelle kaupalle. Ajattelen maanviljelijää, joka myy suoraan tilalta esimerkiksi lähihotelliin jotakin makkaraa, mitä hän on itse valmistanut. Jos ajatellaan sellaista teurastamoa mm, tai leipuria, jolla on yksi tai kaksi asiakasta ja sitten verrataan sitä vaikka Nestleen, niin tässä Ähm, jos siinä on, heillä on luovuutta, esimerkiksi lounaaksi, voi, äh, anteeksi, jouluksi voi olla jotain toisenlaista tyyppiä, eli mm, jos sanotaan, että tarjotaan liikaa ähm, rasvahappoja, niin sitten sanotaan, että ei tarvita sitä enää. Ja sitten mitä tulee viimeiseen, eli näihin värimerkintöihin, minusta tämä on ongelmallista, jos se olisi pakollista koko Euroopassa. Äh, Eli se saattaa johtaa myöskin väärään ravitsemukseen, niin kuin Rouva Sommer sanoi, mutta ajattelen myöskin muita tilanteita, esimerkiksi vanhempia ihmisiä. On sellaisia tilanteita, että he nauttivat liian vähän kaloreita ja sitten se punainen merkitsee pysähdystä, pysähtyn stoppia silloin tämän ongelmanen lähestymistä. Kiitoksia Antonia. Thank you, Mr. President. I have tabled... Kiitos puheenjohtaja. Olen esittänyt kymmenen tarkistusta ja ne kaikki ovat johdonmukaisia kuluttajien terveyttä koskevaan tiedotukseen. Sokeri, suola, rasva on tärkeä asia kansanterveyden kannalta. Ja olen puhunut lääkäreiden, lääkärikollegoiden ja kemistien kanssa ja he ovat hyvin hämmentyneitä keskusteluista, joita täällä käydään. On ihmeellistä, etteivät Euroopan parlamentit ota huomioon asiantuntijoiden lausuntoja, kun katsotaan, ettei alkoholi ole ruokaa tai elintarvike, vaikka se on kuitenkin kulutustuote. Tämä on tieteellinen seikka. Minä tein tästä tarkistuksen ja esimerkiksi alkoholin sisältämä sokeri tai veden laatu tai jää on hyvin tärkeää tietää, että kuluttajan on hyvin tärkeää tietää, kuinka paljon sokeria milloinkin sitten kuluttaa alkoholin yhteydessä. Mikä on sitten suolan päivittäinen saantimäärä? Eilen esimerkiksi Espanjan terveysministeri sanoi, että he aikovat käynnistää strategian koko väestön suolan kulutuksen vähentämiseksi, koska sillä on merkitystä korkean verenpaineen ja sydän- ja veritautien kannalta. Ne ovat hyvin vaarallisia sairauksia ja näin ollen tarvitaan tietoa ja näiden asioiden pitäisi olla tärkeitä meille kaikille, koska niin voidaan pelastaa henkeä. Ei, me haluamme antaa kuluttajille tietoa, jotta he voisivat tietää näistä terveysriskeistä. Kaikki ruoka, jota syömme, vaikuttaa kehoomme ja ehkäpä ainoastaan jotkut psyykkisistä ongelmista kärsivät, jättäisivät syömättä näiden merkintöjen takia. En usko, että kukaan muu. Kiitos. Asa Westlund. Kiitoksia seurana Osa Westlund. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen laatinut koko joukon tarkistuksen, mutta haluaisin mainita ongelman, josta uskon, että sitä ei ole kauhean paljon mietitty lakiehdotusta tehdessä. Minä uskon, että monet lopulliset kuluttajat eivät itse maksa siitä tuotteesta, mitä he syövät. Eli äh, sairaaloiden potilaat ja äh, ähm, eivät maksa, kun he saavat valmiiksi pakattua ruokaa sairaaloissa ja äh, vanhukset saavat myöskin kotiin toimitettuna pakattua tuotetta. Eli tämä on vähän toisen, toinen tilanne kuin niiden ihmisten kohdalla, jotka ostavat tuotteita suoraan kaupasta. Minulla on 286 ja 287 tarkistukset ja niissä haluan juuri näiden kuluttajien eh, tiedonsaantia vahvistaa jos näissä tuotteissa ei ole mitään merkintöjä, niin ne ovat samantyyppisiä kuin mitä kaupoissa myydään ja ne toimitetaan potilaille ja vanhuksille hoitokodeissa. Minä olen huomannut, että kukaan muu ei ole tätä asiaa ottanut esiin. Minä olen myöskin käsitellyt paljon elintarvikkeita ja sitten olen käsitellyt lisäaineita ja olen käynyt monissa kokouksissa ihmisten kanssa. Tämä yksi kysymys on hyvin tärkeää, eli että on pakko pystyä lukemaan pakkauksesta tiedot selvemmin Eli pitää kuluttajana pystyä saamaan tietoa siitä, että sisältäkö elintarvike transrasvoja vai ei. Eli halutaan myöskin selkeämmät alkuperämerkinnät. Ja tässä meillä on tehtävää. Eli mitä tulee alkoholikeskusteluun, niin minua vähän yllättää se, että Ruotsissa meillä on alkoholille rajoittavammat määräykset kuin etelämaissa. Eli meillä sanotaan, että alkoholi on tavallinen elintarvike. Jos näin on, niin silloin täytyy muuttaa myöskin niitä säädöksiä, mitä meillä nyt on. Ei voi olla eri viestejä eri tilanteissa samasta asiasta. Kiitoksia. Kiitoksia Horst Schnellhardt. Paljon kiitoksia, arvoisat kollegat. Mielestäni esittelijä on laatinut hyvän ehdotuksen Monet asiat sopivat minulle, mutta mitä meidän ei tulisi tehdä on seuraava asia. Ehdotus, että kansallisia sääntöjä voidaan ottaa käyttöön, niin on vaarallinen lähestymistapa, koska se vaikeuttaa sisämarkkinoiden toimintaa, joten meidän tulisi pyrkiä eurooppalaiseen ratkaisumalliin. Mitä tulee alkuperämerkintään? Hyvät naiset ja herrat, esimerkiksi lihan tai muiden yksittäisten tuotteiden suhteen se voisi toimia niin kuin nytkin jo. Mutta mitä hyötyä on merkata monia maita tuotteen kylkeen, jos tuotteessa on monia monia ainesosia, mitä lisähyötyä tästä infosta on? Ei mitään. Jos sinä sanotaan, että Kolumbia ja toisessa tuossa sanotaan Burkina Faso. No, kuluttajan kannalta ne ovat hyödyttömiä, joten merkintään ei tulisi laittaa liikaa tietoja. Eli kollega Bertin kanssa olen samaa mieltä. Mutta mitä tulee alkoholiin, niin enpä oikein tiedä. Mielestäni olisi kyllä paikallaan jonkinlaisia sääntöjä ottaa käyttöön, niin kuin viinin suhteen meillä on omat säännöt käytössä, joten olisi tärkeää muistaa, että välttämättä viiniä ei tulisi tällä tavalla kuluttaa, mutta jonkinlainen merkintä pitäisi ottaa käyttöön, mutta varoittava sananen tässä yhteydessä, niin kuin Peter Liisekin totesi, meidän pitää olla erittäin varovaisia silloin, kun puhutaan tuotteista, joita tuotetaan pienissä pienissä yrityksistä, jotka toimittavat pienille markkinoille näitä tuotteitaan, jos heidän pitää merkata tuotteet näin yksityiskohtaisesti, niin se saattaa johtaa kyllä ongelmiin. Varsinkin pienen pienissä mikroyrityksissä heillä ei ole mahdollisuutta vastata enää näihin haasteisiin. Heillä on muutenkin riittävästi tekemistä. Ja tästä ei ole kuluttajille juurikaan hyötyä. Kiitoksia. Kiitoksia Corina Lepage. Kiitos puheenjohtaja. Minä tuen kollega Vilmotin esittämää tarkistusta, mutta ongelmia tästä asetuksesta voi seurata. Mikä sen tavoite oikeastaan on? Kollega Ruth Berendt tästä muistutti äsken. Me haluamme, että kuluttajat voivat tietojensa perusteella tehdä päätöksiä elintarvikkeista, joita kuluttavat sen mukaan, mikä on heidän terveydentilansa, kulutustottumuksensa ja niin edelleen. Mielestäni meidän ei pitäisi pelätä, että nyt nämä valit, nämä kuluttajat tuntevat itsensä jotenkin uhatuiksi tai heitä pakotetaan johonkin kun kuitenkin tarkoituksenamme on vain puolustaa kuluttajien etuja. Meidän täytyy siis päättää siitä, mikä linjauksemme on. Ja jos se on se, jota me nyt olemme edistäneet ja jota aina tuemme ääneen, eli kuluttajien etujen puolustaminen, niin silloin meidän on edistettävä pakkausmerkintöjä, jotta kuluttajat voivat näitä päätöksiä tehdä tietoisesti, olipa sitten kyse kalorimäärästä tai sokerimäärästä tai muusta tai alkuperämerkinnöistä. Jos haluamme säilyttää kestävän maataloustuotannon, jossa suositaan lähituotteita, niin kuluttajien on voitava tie- saada tietoa myös siitä, että he voivat valita näitä tuotteita. Ja kollega Schlüter, se on ihan totta, jos ei tiedetä, mistä tuote tulee, niin silloin ei todellakaan tiedetä ja se on ongelma. Ja meidän itse pitää nyt päättää, mitä me oikein haluamme. Ei kannata lähteä hakemaan mitään monimutkaisia tekosyitä, jotta voisimme tehdä jotain muuta kuin se, mitä me yleensä täällä ajamme. Paljon kiitoksia seuraavana kollega De Rossi. grazie. Io invito Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni tästä pitäisi järjestää uusi keskustelu, kun tämä on niin tärkeä asia. No ensinnäkin pakkausmerkinnöistä olen samaa mieltä esittelijän kanssa jossakin pastapaketissa tai suklaassa on oltava erilaisia merkintöjä. No, alkuperämerkinnöistä tiedän, että kyse on ensinnäkin ongelma teollisuudelle ja sitten toisaalta kuluttajille. Kuluttajan täytyy tietää se, että tuleeko joku tuote Argentiinasta, onko käytetty esimerkiksi erilaisia kasvensuojeluaineita kuin joita käytettäisiin Italiassa ja muualla Euroopassa. Kyllä Italiassa pitäisi kirjoittaa pakettiin se, onko italialaista, eurooppalaista vai argentiinalaista hunajaa. Haluan että ainakin, että lasteni kannalta tällaisia päätöksiä voidaan tehdä tietoisesti. On hyvin hyvä, jos voi tehdä sen valinnan itse. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa myös muista asioista, Esimerkiksi tuote, joka sisältää sokeria tai jotain väriainetta, niin ehkä se voidaan kurvata jollain toisella. Esimerkiksi sokeria sisältävä tuote. Siinä olisi punainen merkki tai sitten vihreä merkki. Nämä ovat sellaisia, jotka vaikuttavat kyllä kielteisesti päätöksiin. Jos vaikkapa väriaineissa on punainen mm, punainen tarra tai punainen värilappu. Ajatellaanpa kaikkia leivoksia. Niissä on sokeria tai sitten niissä voi olla väriaineita. Tässä on päästävä eteenpäin ja on säilytettävä säännöt, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat antaa lisämerkintöjä, jos haluavat. Ei Eurooppa voi kaikkia näitä sääntöjä asettaa. Kiitoksia seurana Pilar Ajuso. Eh, Kiitos puheenjohtaja, puhun lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa eh, esimerkiksi alkoholikysymyksistä. Viinin osalta sääntely on kaikista tiukinta kaikista elintarvikkeista. Ja muun muassa pullossa täytyy merkitä prosenttimäärä. Jos juon pullollisen viiniä, niin tiedän kuinka paljon alkoholia olen silloin kuluttanut. Sama koskee viskiä. Ja sitten alkuperämerkinnöistä sellaisten tuotteiden kohdalla, jotka sisältävät useita ainesosia, on hyvin vaikea antaa tarkat merkinnät kaikista eri ainesosista. Ehkäpä jos tuottajat haluavat, voisivat aina merkata alkuperän ja tällä tavalla se voisi edistää myyntiä. Mutta ei ole mahdollista saada kaikkia mahdollisia tietoja mukaan. Kyse on tietysti siitä, että kuluttajat saavat tietoa, jotta he voivat ymmärtää, mistä on kyse mutta meidän ei kuitenkaan pidä aiheuttaa liian suurta taakkaa yrityksille, koska siitä seuraa liikaa kustannuksia. Meidän täytyy ymmärtää se, että Euroopassa elintarviketeollisuus muodostuu pääasiassa pienyrityksistä, ja ainoastaan suuret monikansalliset yritykset voisivat tällaiset merkinnät toteuttaa. Mutta pienemmille se ei ole oikeastaan helppoa, mutta haluaisin kiittää jälleen kerran kollega Sommeria mietinnöstä. Anna-Maria Bild. Kiitoksia sitten kollega Bild viimeisimpänä, olkaa hyvä. Warm Monet kiitokset. Committee today. Niin. On kiva nähdä, että me haluamme yhtäältä suojella kansalaisia välttämällä kuitenkin samalla turhaa byrokratiaa harmonisoitaessa sisämarkkinoita. Tätähän Sommer tekstissään perään kuuluttaa. Herra puheenjohtaja, yhteen asian haluaisin kiinnittää huomionne. Tarkoituksena on antaa kuluttajille luettavassa muodossa olevaa järkevää tietoa, jotta voidaan varmistaa, että he voivat tehdä päätöksensä vapaasti ja että voimme vaalia monimuotoisuutta. Me haluamme tiedottaa, emme ohjata. Meidän täytyy siis jollakin tavalla ohjata kansalaisia, mutta heillä olisi kuitenkin vapaa harkintavalta. Mutta tässä on tietynlainen ristiriita. Meidän täytyy tiedottaa, ei tehdä päätöksiä kansalaisten puolesta, koska kansalaiset saavat itse päättää. Tämä on tärkeä aspekti. Eli kaikki standardointiin pyrkivä toiminta ei kunnioita monimuotoisuuden periaatetta, joten tätä emme voisi hyväksyä. Eli tälle tielle meidän ei tulisi lähteä. Me tiedän, että esimerkiksi tarjoan lapselleni jotain tiettyä tuotetta enemmän tai vähemmän kuin mitä itse tulisin käyttämään, koska tiedän, että sillä ei ole minulle tai minun terveyteni kannalta mitään suurta merkitystä. Tämä on tärkeää. Meidän täytyy vain pohtia, mitä me teemme. Meidän täytyy ottaa huomioon kuluttajien toiveet ja meiltä löytyy tutkimus, jossa kerrotaan brittien käyttäytymisestä ja se on mielestäni aika hyvä tutkimus, koska se kertoo, mitä kuluttajat todellakin haluavat. Ainakin sen kertoo, mitä meidän kuluttajamme Brittesaarilla haluavat. Kiitoksia sitten vielä kollega Gardini. Teidät unohdinkin tuossa. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Olin pyytänyt puheenvuoron jo etukäteen. Minäkin haluaisin kiittää oikein paljon esittelijää, koska tämä on todella hienoa. Hän on tehnyt todella hienoa työtä. Keskustelu on todellakin tärkeä ja meidän on keskusteltava siitä, minkälaisen lähestyvistävän haluamme valita. Erilaisia vaihtoehtojahan on. On niitä, jotka mieluummin opastavat kuluttajia ja sitten on niitä, jotka haluavat vain jakaa kuluttajille tietoa. No, Italiassahan elintarvikekulttuuri tai ruokakulttuuri todellakin kuuluu osana elämäämme. Lehdissä käydään usein polemiikkia lähestymistavasta, joka on hieman liian rajoittava. Ja todellakin tässä puhutaan tällä hetkellä siitä, että palataan tilanteeseen, jossa sanotaan, mitä kenenkin pitäisi tai ei pitäisi tehdä. Lähestymistapa, niin kuin jotkut kollegat jo pyyt- sanoivat, on hyvin vaarallinen, kun nyt ajatellaan näitä punaisia, vihreitä, värimerkintöjä. Sehän voi vääristää kilpailua. Se voi koko elintarvikealaan vaikuttaa. Jos vaikkapa suola, rasva, sokeri merkitään punaisella, niin totta kai niitä rajoitetaan sillä tavalla, mutta kuitenkin nuorille nämä tuotteet tai nämä elintarvikkeet ovat tärkeitä. Nuoren keho tarvitsee myös suolaa, rasvaa ja sokeria ei voi, jos me rupeamme tällä tavalla varoittelemaan liikaa, niin nuoret jättävät kokonaan käyttämättä näitä. Ja meidän pitäisi suhtautua ihan ilman mitään turhaa paniikkia tähän. Nyt uudet tutkimukset ovat esittäneet, että elintarvikepakkausten merkinnät ovat selkeämpiä ja kattavampia, mutta se ei ole välttämättä muuttanut joissain kohtia asiaa. Erässä me tiedämme, 1926-24 äh, asetus on näistä jo puhunut. Eli minä toistan nyt sen, mitä äh, Rossikin jo sanoi, että meidän täytyy järjestää tästä uusi keskustelu, tämä on niin tärkeä aihe. Gut, das Thema ist ja schon déjà vu. Für... Niin, tämähän on jo tuttu juttu. Nythän ei, tarkistuksia ei ole enää 1100, vaan reilut 500 joten katsotaanpa voitaisiinko tätä asiaa vielä käsitellä. No niin, nyt vielä kerran esittelijälle puheenvuoro. Pyydän anteeksi, että komissiolle en voi antaa puheenvuoro, koska Espanjan ministeri odottaa jo omaa vuoroaan, joten esittelijä pari minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä vielä siitä, että miten asia esitetään. Onko sitten kirjaimet vai liikennevalot tai brittijärjestelmä minä en haluaisi, että se Euroopan laajuisesti määrättäisiin. Haluan vain tietää, että mitä kuluttajat haluavat, minkä muotoisesta merkinnästä tulen vielä lukemaan tämän ja minä vetoan vapaaehtoiseen esittämiseen pakollisten merkintöjen lisäksi. Ja sitten jo, joitakin arvoja voidaan mahdollisesti toistaakin graafisessa muodossa tai miten sitten halutaan, mutta minä vetoan sen puolesta, että kuluttaja voi tehdä itse päätöksen, mitä hän haluaa. Ja olen vakuuttunut siitä, että tämä järjestelmä pitäisi myöskin elintarvikkeissa olla. Ja minä olen sitä mieltä, että kansalliset merkinnät, jotka ovat, eivät ole sitovia, en halua niitä, en halua myöskään, että jäsenvaltiot päättävät, miten käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita. Minä korostan vielä, että kyseessä on eurooppalainen asetus. Se täytyy täällä päättää ja jäsenvaltiossa pitää olla äm, äm, samat määräykset jonkun joku poikkeus on mahdollisuus. että Perendille haluaisin sanoa, että pääainesosat pitää tietenkin merkitä silloin, kun on muutamia pääainesosia, mutta käytännössä, käytännössä kaikki ei ole mahdollista. Pyytäisin, hyvät kollegat, että menkää yrityksiin ja katsokaa siellä, että miten elintarvikkeita tuotetaan, mistä ne koostuvat ja miten sitten myynti toimii, niin tulette aika nopeasti toteamaan, että kostettujen elintarvikkeiden pääainesosia ei pysty ilmoittamaan. Voidaan sitten erilaisia lisätarroja laittaa mm, pakkaukseen, mutta tähän mennessä me olemme kuitenkin sitä mieltä, että nämä pakolliset merkinnät pitäisi olla elintarvikkeessa itsessään ainesosien alkuperä ei vaihtele vuodesta toiseen, se saattaa vaihdella päivästä toiseen. Ja varsinkin, jos ajatellaan keskisuurta elintarviketuotantoa, niin se ei ole mahdollista. Ja kokemukseni pohjalta ei ole mahdollista pitää niin paljon erilaisia pakkauksia saatavilla, että päivittäin vaihtuvat ainesosat pystyttäisiin mm, merkitsemään ja kun pakkauksessa pitää vielä olla eri kieliversiot, eli älkää unohtako sitä, että pakkauksen tilan pitää riittää. Emme halua toka, toki lisää pakkausjätettä saada aikaan. Kiitän kaikista puheenvuoroista täällä ja voin varmistaa teille, että mielelläni keskustelen teidän kanssanne, jos haluatte keskustella tarkistuksista, niin tulkaa luokseni ja sitten minä pyrin siihen, että saisimme ennen maaliskuun äänestystä vielä aikaan muutamia kompromissitarkistuksia puheenjohtaja. Niin, kiitoksia kollega Sommer. Tämä on kiivastakin keskustelua aiheuttanut aihe, kuten tämäkin keskustelu osoitti. 16. maaliskuuta äänestämme tästä paketista. Tämähän on perua edelliseltä vaalikaudelta. Esittelijä hän ehdotti, että hän voisi keskustella vielä kahden kesken edustajien kanssa, joten kollegat Rossi, Gardini ja kumppanit, olkaapas yhteydessä Renate Sommeriin ja yrittäkääpäs löytää kompromissiehdotuksia. No niin, kiitoksia tästä keskustelusta. Pyydän anteeksi komissiolta, ettemme voineet kuulla enää teidän kannanottoanne tähän aiheeseen liittyen. Ja näin pääsemmekin viimeisimpään esityslistan kohtaan tässä aamupäivän kokouksen yhteydessä. Niin, sanomme, että pari minuuttia myöhässä ja arvatkaapas miten tässä kävi. Valtuuskunta ei olekaan vielä paikalla. Odotellaan. Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. No hyvät kollegat, jos kaikki nyt vielä istuutuisivat paikoilleen ja sitten ehkä keskustelut voitaisiin hiljaksiinsa lopetella, niin voimme jatkaa esityslistan ohjelman kanssa. Meillä on hyvin tärkeä kohta, esityslistalla. Eli Espanjan puheenjohtajakauden ohjelma ympäristön suojelun alalla. Öm, olen iloinen siitä, että saan Espanjan ympäristö- ja maatalousministerin Rouva Espinosan toivottaa tänne tervetulleeksi tänne Euroopan parlamentin ympäristövaliokuntaan. Tämä on yksi suurimmista valiokunnista, mitä meillä täällä Euroopan unionin kansalaisia edustavassa parlamentissa on. Ja täällä on paljon kollegoja, jotka myöskin kotimaassa äm, edistävät ympäristön suojelua. Meillä on koko joukko aiheita, joista keskustelemme täällä niin, että sydämellisesti tervetuloa annan teille heti puheenvuoron niin, että voitte esitellä Espanjan puheenjohtajakauden ohjelman. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Gracias, señor presidente. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Tulin valiokuntaanne kertomaan Espanjan puheenjohtajakauden työohjelmasta – on tietysti itsestään selvää, että ilmastonmuutoksen torjunta ja erilaisten EUn toimenpiteiden määrittäminen on yksi suurista puolivuotiskauden painopistealueista. 20. tammikuuta sain jo kertoa parlamentille Kööpenhaminan konferenssin tuloksista ja eri toimenpiteistä, jotka siihen liitty, niihin liittyvät. En halua toistaa itseäni, mutta haluaisin kuitenkin joihinkin kohtiin kiinnittää huomiota. Tiedän, että 27 jäsenvaltion ympäristöministerit pyrkivät välittömästi panemaan täytäntöön Kööpenhaminan sopimuksen sisällön. Me haluamme toimia nopeasti ja tehokkaasti kansainvälisissä neuvotteluissa neuvottelut järjestetään Meksikossa seuraavaksi, seuraavassa marraskuussa. Yhteisön tasolla me pyrimme integroimaan tarpeelliset ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimet tärkeille politiikan aloille. Näitä ovat maaperän suojelu, tehokas vesitalous, eh, biologisen monimuotoisuuden turvaaminen ja tietysti myös maatalous ja kalastus. Tästä syystä Espanja aikoo näiden kuuden kuukauden aikana edistää työskentelyä, joka koskee sopeuttamistoimista annettua valkoista kirjaa. Ilmasto- ja energiapaketti on tässä luonnollisesti keskeisessä asemassa, kun tätä ilmiötä tulevina vuosina torjutaan, erityisesti kun ajattelemme yhteisön päästökauppajärjestelmää. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin korostaa sitä, miten tärkeää on lisätä sisäisen politiikan ja kansainvälisen politiikan yhteisvaikutusta. Toimenpiteet, joita me toteutamme, osoittavat, että EU toimii tässä asiassa johtavana tahona, mutta voi olla, että kansainväliseen sopimukseen päätyminen velvoittaa meitä myös muuttamaan omaa lainsäädäntöämme. Joka tapauksessa toivomme, että ilmasto- ja energiapaketti tuottaa pian tehokkaita tuloksia. Me haluamme myöskin korostaa erilaisia ilmanlaatua koskevia asioita, ja tästäkin käydään kansainvälistä keskustelua, joissa olemme mukana. Haluamme luonnollisesti säilyttää EUn johtoaseman päästöjen vähentämisen alalla sekä kemikaalien kestävän hallinnan alalla. Me haluamme, että kaikki nämä huonot asiat vaikuttavat mahdollisimman vähän ympäristöön ja kansalaisten terveyteen. Komissio on tällä alalla tehnyt hyvin paljon lainsäädäntötyötä viime vuosina ja haluaisinkin tässä yhteydessä mainita REACH-asetuksen – ja myös muita aloitteita on vaarallisten aineiden osalta tehty. Espanja haluaisi edistyä näissäkin asioissa ja me haluaisimme tarkistaa lukuisia direktiivejä, kuten sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiiviä, jotta me voisimme vähentää niiden ympäristövaikutuksia. Lisäksi me haluaisimme jonkinlaiset säännöt biojätteiden kierrätystä varten. Maaperä on haavoittuvainen, tämä on hyvin tärkeä asia myöskin kaikessa ilmastonmuutoksen torjunnassa maatalouden kannalta. Ja on hyvin tärkeää huomioida se veden ja ilmanlaadun ohella. Jäsenvaltioiden täytyy saada tässä aikaiseksi yhteinen ratkaisu. Tiedän kyllä, että siitä ei tule helppoa, mutta luotan kuitenkin siihen, että yhdessä työtä tekemällä pääsemme lopulta yhteisymmärrykseen maaperädirektiivistä. Sitten kotieläindirektiiviehdotuksesta, niin kotieläinten kauppaa koskevasta direktiivistä. Olemme siinä melko lähellä jo ratkaisua ja toivomme, että saamme tekstin voimaan ennen ensimmäinen heinäkuuta, eli ennen tätä siirtymäkautta. Lisäksi aiomme käsitellä luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä koskevia asioita, ja tämä on Espanjalle todella merkittävä haaste. Vuonna 2010 vietämme luonnon monimuotoisuuden kansainvälistä teemavuotta, ja näin ollen tämä onkin oikea hetki käsitellä tätä kysymystä syvällisemminkin. Voisimme myös tarkastella sitä, pääsemmekö tavoitteisiimme 2010 vuoden jälkeen. Espanjan puheenjohtajakaudellaan aikoo myös valmistella EUn osallisuutta kansainvälisiin konferensseihin. Tätä alaa koskeva konferenssi järjestetään Japanissa, eli COP10. Se koskee siis luonnon monimuotoisuuden koskevan yleissopimuksen osapuolten konferenssia ja lisäksi asiasta järjestetään Madridissa piakkoin konferenssia. Me pyrimme löytämään ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Kaikki tämä työ sitten auttaa myöskin kansainvälisessä konferenssissa. Lisäksi kiinnitämme huomiota metsien suojeluun. Kuten tiedätte, Eurooppaa kohdistuvat yhä useammin erilaiset luonnonkatastrofit, kuten metsäpalot, tulvat, myrskyt, lumivyöryt, ja ne yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä. Meidän pitäisi siksi muistaa tässäkin yhteydessä luonnon monimuotoisuus, joka ei, sillä nämä ilmiöt eivät tunne maantieteellisiä rajoja. Komissio aikoo esittää vihreän kirjan metsien suojelusta ja metsätalouden tietojärjestelmästä ja näin jäsenvaltiot voivat edistää kestävää metsänhoitoa. Tällä puolivuotiskäydellä järjestetään myöskin ministerikokous, jossa käsitellään metsien suojelua ja konferenssin tulokset johtavat neuvoston päätelmiin, jotka esitellään 21. kesäkuuta 2010. Hyvin tärkeä asia ympäristön kannalta on myöskin vesitalous. Vesi on ympäristön, yhteiskuntien ja talouden kannalta hyvin merkittävä elementti ja näin ollen meidän pitää löytää ratkaisuja näkyvään ilmiöön, jossa sateiden määrä vähenee ja lämpötilat nousevat, mutta samalla sitten rankkasateet lisääntyvät, mikä johtaa yhä useammin tulviin. Myös vesialan konferenssi järjestetään Välimeren alueen maiden kanssa ja siellä voidaan näitä ilmiöitä käsitellä tarkemmin. Sama koskee myöskin kansainvälistä konferenssia, eh, joka järjestetään 18. 19. helmikuuta ja jossa käsitellään kuivuutta. Nämä ovat yleisimmät painopistealueemme. Haluamme näitä asioita edistää tulevalla puolivuotiskaudella, mutta emme voi, pääse näihin tavoitteisiin, jos emme voi tehdä yhteistyötä Euroopan parlamenttiin. Me tarvitsemme koko valiokunnan jäsenten, kaikkien jäsenten apua ja tukea, ja uskon, että voimme luottaa yhteistyöhön ja apuunne. Olen tänään tullut tänne ja vastaan mielelläni kysymyksiin, kysymyksiinne ja toiveisiinne. Mehän kaikki pyrimme edistämään kestävämpää ympäristönhoitoa Euroopassa. Me kaikki toivomme, että voimme tässä auttaa kaikkia eurooppalaisia vastata heille. Kiitos. Paljon kiitoksia arvoisa ministeri Espinosa. Kunnianhimoinen ohjelma, jonka esititte. 12 kohtaa Mainitsin toimenpiteitä, jotka ovat siis työn alla. Neuvosto ja parlamenttilainsäätäjien lainsäätäjän ominaisuudessa tekevät yhteistyötä. hän on vielä Koreperin kokous tulossa ja silloin päätetään siitä, mitä ensi, 31. tammikuuta EU ilmoittaa YKssa vielä väritä kättä siitä, että laitetaanko luku 20 vaiko 20 ja 30 vaiko 30. No iltapäivällä olemme viisaampia. Toivotaan, että EU esiintyy näissä keskusteluissa yhtenäisenä rintamana, niin kuin tarkoituksena oli ilmastonmuutoskeskusteluidenkin yhteydessä. Monia puheenvuoropyyntöjä on esitetty tai pyydetty. Minuutin verran annan kaikille. Kollega Siever. Minä pyrin pitämään kiinni tästä ajasta. Haluan kiittää ministeriä siitä, että hän on tullut tänne ja esitellyt Espanjan ohjelman. Minä huomasin, että myöskin ympäristö- ja ilmastopolitiikka on teille hyvin tärkeä. Ja sanoitte, että eurooppalainen johtajuus ilmastonsuojelussa pitää säilyttää. Tiedätte toki, miten Kööpenhaminan konferenssi meni, että eikö sitten ympäristöministerien konferenssissakin viimeksi käynyt niin, että ei oltu yhtenä rintamana, vaan oli hyvin suuria eroavuuksia. Mitä te ajattelette puheenjohtajakaudella tehdä, jotta saisitte selkeän eurooppalaisen yhtenäisen kannan muotoiltua, että saisitte myöskin nämä eroavuudet poistettua. Sanoit sanoitte myöskin, että tulette sellaisesta valtiosta, jossa on paljon aurinkoa, vähän vettä ja puhuitte sitten kuivuuskonferenssista, mutta ette oikeastaan kertoneet, että mitä te haluatte käynnistää, mitä toimenpiteitä, jos ajatellaan, että meillä on vesipuitedirektiiviä. Siinä on kaikille jäsenvaltioille myöskin velvoitteet eh, hinta vedelle määrätä. Miten on teidän jäsenvaltionne laita? Tehän tiedätte, että eh, Espanjassa on paljon maataloutta ja tarvitsette paljon vettä. Onko teillä mm, mahdollisuus ähm, maanviljelijöillä uusia tekniikoita käyttää veden kulutuksessa niin, että vettä ei tuhlata. Miten te oikeastaan ajattelette käsitellä tätä ongelmaa? Ja sitten kolmanneksi, mitä aloitteita aiotte tehdä sen äh, eteen, että äh, käytetään uusia teknologioita mm, e, niin, että että mm, veden tuhlausta vähennettäisiin niin, että tulevaisuudessa voitaisiin vesihuolto hoitaa. Ja sitten, mitä tulee IPPC, direktiiviin, niin me kaikki haluaisimme, että että laitoksilla olisi Euroopassa kaikkialla suurin piirtein samanlaiset standardit. Tiedätte, että on paljon eroavuuksia ja ähm, monissa äh, jäsenvaltioissa haluttaisiin säilyttää pikemminkin kevyet normit. Miten ajattelette tämän aiheen kohdalla toimia niin, että saataisiin nämä suuret erot poistettua? Ja voin vain vahvistaa teitä siinä, kun sanoitte, että biopolttoaineiden kohdalla haluatte esittää uuden ehdotuksen, niin saatte minun täyden tukeni siihen, että Espanjan puheenjohtajakaudella esitetään konkreettinen ehdotus. Kiitokset, Richard Ziba. 20 puheenvuoropyyt on jätetty ja enempää ei tähän kyllä enää tarjota kahteen puolta minuuttia korkeata sitten vielä sihteeristöllekin linjoille pysyvä. Welcome again. We saw you in Strasbourg last week. Niin, tervetuloa. Mehän nähtiin, nähdim, näimme viimeksi Strasbourgissa viime viikolla. Nyt kun lähdetään liikkeelle Kööpenhaminasta ja Kööpenhaminan jälkeisestä ajasta, niin en ole ainoa, joka ei oikein tiedä, mitä on tulemassa. Viime viikolla Ivo de Boer ilmoitti, ainakin minä tulkitsin sen, että 31.1. olisi se päivämäärä, johon mennessä nämä ilmoitukset olisi jätettävä Eli nämä päästösuunnitelmat olisi jätettävä siihen mennessä. Mutta nyt kuulimme viime viikolla, että tämä olisikin aika joustava tämä määräaika. Nyt kun tätä asiaa käsitellään EU-ssa, niin herää kysymys, että miten me tämän esitämme. Ranska on ilmeisesti menossa omalle teilleen, pitääkö tämä paikkansa? Miten teidän mielestänne tämä asia etenee? Bonnin kokous on tulossa tässä keväällä ja miten EU valmistautuu siihen konferenssiin? Eli miten aiotte saada uudestaan pontta tähän prosessiin kohti Meksikoa? Tänään Obama tulee esittämään toisenlaisen fokuksen hän ei enää panostakaan niin ilmastonmuutokseen, vaan talouteen, joten miten aiotte saada ilmastonmuutoksen taas tapetille? Eli niin kuin kollega Seiberkin kysyi, miten aiomme varmistaa tämän asian? Kiitoksia kollega Davis. Of the Council's Climate Change Committee next. Ensi tiistain ilmastonmuutos komitean kokous on tulossa ja miten aiotte varmistaa, että tämä menestyy? Muistuttaisin teitä siitä, että kolme vuotta sitten Euroopan neuvostos sanoi, että meillä pitäisi olla 12 hiilen talteenottoja ja säilöntää projektia vuoteen 2012 mennessä, mutta ei sanottu, mistä rahat siihen saataisiin. Ja komissio laati ehdotuksia syyskuussa 2008, eli että esimerkiksi ETS voitaisiin näitä varoja käyttää, mutta nyt on kulunut yli vuosi, emmekä ole vieläkään päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten näitä tuottoja käytettäisiin, eli vuosi meni hukkaan. Komissio on laatinut oman päätösehdotuksensa, jota käsitellään komiteassa tulevana tiistaina, ja siinä todetaan, Eli että se itse päättää siitä, mitä CCS ja uusiutuvien energialähteiden projekteja käytetään, ja siellä alkoidaan myöskin nämä varat. Vaihtoehtoinen Saksan esityskin on pöydällä, jolla pyritään ilmeisesti uudelleen kansallistamaan nämä varat, eli ne jaettaisiin 27 jäsenvaltion kesken, mutta se olisi tuhoon tuomittu yritys, jos tätä projektia ei toteutettaisiin EU-vetoisena. neuvostossa ei kyllä vedetä köyttä samasta päästä. Meillä ei ole varaa viivytellä tätä. Nyt meille tarjotu mahdollisuus Kööpenhaminan jälkeen näyttää, että me haluamme viitoittaa tätä tulevaisuuden tietä, joten mitä aiotte tehdä, jotta tulevista kokouksista saadaan positiivisia tuloksia aikaiseksi? Kiitoksia. Kiitoksia seuraava kollega Bellier. Madame la ministre, bienvenue. Arvoisa ministeri, tervetuloa. Kiitos tästä vierailusta. Espanjan puheenjohtajakauden työohjelmassa on yhtenä painopistealueena maaperän suojelu. Se on oikein hyvä uutinen. Ja toinen hyvä uutinen on se, että aiotte jatkaa työskentelyä tekstistä, joka Portugalin kaudella 2006 hylättiin. Mielestämme Tämä vastaisi parhaiten haasteisiin, mutta me valtiot, kuten Saksa, Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta, vastustavat direktiiviä, koska pitävät sitä liian vaativana ja liian sitovana. Arvoisa ministeri, olemme varmaan yhtä lailla huolissamme siitä, että on luotava yhteiset säännöt EU-ssa eh, pilaantunutta maaperää sen hoitoa varten, jotta voimme taata maaperän laadun. Myöskin vesien laatu, maataloustuotannon laatu, luonnon, luonnonperimän takaaminen ja kansalais, kansanterveyden suojelu ovat tärkeitä asioita. Arvoisa ministeri, luuletteko, että 15. maaliskuuta ministerikokouksessa pääsette sopimukseen vai mahdollisesti myöhemmin? ja millä hinnalla Espanja on valmis tekemään kompromisseja ja mitkä ovat eh, rajoitukset tai missä se raja kulkee, minkä jälkeen ette kompromissiin suostu. Kiitos. Sì, grazie ministro. Io sono piuttosto... Kiitos. Arvoisa ministeri, minusta on hämmästyttävää, että ohjelmassanne ei viitataan pelkästään lähinnä COP15 mm, äh, epäonnistumiseen ja COP16 valmisteluun. Olisi hyvä kuitenkin viitata äh, siihen, mitä on sanottu äh, lämpötilan nousemisesta ja sen vaikutuksista. Myöskin COP16 valmistelussa tämä täytyy ottaa huomioon. Me tiedämme, että mereen heitetään paljon jätteitä. Mitä tälle asialle sitten voitaisiin tehdä? Usein tuotanto lisääntyy jatkuvasti kolmansista maista, jossa käytetään kasvintorjunta-aineita, tuho, tuholaismyrkkyjä, joita meillä ei saa käyttää, mutta kuitenkin kolmansissa maissa elintarvikkeissa näitä käytetään ja nämä elintarvikkeet ovat sitten aivan vapaassa levityksessä meidän maissamme ja lapsetkin niitä syövät. Sitten pitää huomioida myöskin radioaktiivisuus. Meidän pitää huomioida se, että mitä Euroopassa on säädetty saastuttavien aineiden kuljetuksesta meritse, maitse tai rautateitse energiantuotannossa on huomattava myöskin vaihtoehtoiset ympäristöystävällisemmät muodot, kuten tuulivoima. Ilmasto koostuu useasta eri asiasta ja se täytyy myöskin todeta ääneen. Grazie, signor Rossi. Krista... Kiitoksia, Rossi. Krista Klass. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja, voisin oikeastaan saumattomasti siihen liittyä, mitä kollega Rossi sanoi. Eli jos ajatellaan näitä käytännön asioita, mitkä tulevan puolen vuoden aikana tulevat Espanjan puheenjohtajakaudella esille ja sitten miten niistä tehdään päätöksiä. Te sanoitte tai mainitsitte maaperän ja sitten mainitsitte sen yhdessä ilman ja veden yhteydessä. Ilma ja vesi ovat eh, rajat ylittäviä, mutta maaperä on kiinteä osa tiettyä jäsenvaltiota. Minun mielestäni meidän täytyy eh, huolehtia siitä, että jäsenvaltiot täällä erityisesti eh, kiinnittävät huomiota maaperän suojelun. Jos me ajattelemme maaperän suojeludirektiiviä, joka olisi Euroopan laajuinen, toivottavasti meidän ei tarvitse siitä mitään sanoa täällä. Ja sitten biosiidi asetus, te sanoitte, että ekojärjestelmät ja ihmiset, ihmisten terveys pidetään mielessä. Mitä ajattelette kaudella biosidiasetuksen kohdalla tehdä? Haluatteko painostaa komissiota niin, että saamme vaikutusten arvioin siitä? Pitää miettiä, että mitä aineita, tehoaineita menee hukkaan koska meidän täytyy myöskin tulevaisuudessa huolehtia hygieniasta ja hygienia standardeista. Meidän täytyy varmistaa ne kansalaisillemme, ovatko nämä standardit nyt tällä hetkellä liian tiukat. Kuulisin puheenjohtajavaltion edustajalta tästä. Ja sitten pitääkö Espanja kiinni siitä, että enemmän Euroopan tasolla lupamenettelyjä lisättäisiin? Kiitoksia. Kiitoksia. Rouva Klass on biosidiasetus esittelijä ja sitten Kriton. Thank you, Mr. President. Uh, welcome, minister. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministerille. Uh, puhun luonnon monimuotoisuudesta, koska hiilidioksidin talteenotto on tärkeää myös sen kannalta – Tästä joulukuussa päästiin poliittiseen sopimukseen siitä, että puutuotteita Euroopassa myyville asetetaan tietyt säännöt, jotta voitaisiin torjua laitton, laittoman puun tuontia. Kuitenkin hallitusten tasolla on pettymys nähty, koska tämä ei estä laittoman puun tuontia Euroopan markkinoille. Kun kaikki tämä on jätetty toimijoiden käsiin täysin, ja kuitenkin kyse on 20 prosentista kasvihuonekaasupäästöjä, niin laittoman puun tuon prosenttia varten pitäisi saada hyvin tarkat ilmastotavoitteet, joissa huomioidaan 2020-2020 tavoitteet. Mikä on Espanjan näkemys puheenjohtajakaudella näistä asioista? Kiitos. Thank you. Gerben Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter. Um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Espanjan ministeriä siitä, hän että hän on tullut tänne meidän vieraaksemme. Ajankohta ei ole mikään paras mahdollinen nyt tälle teidän kaudellenne, varsinkin kun katsotaan, mikä, miten ollaan edetty biodiversiteettipuolella ja biosipuolella. Haluaisin keskittyä nyt lähinnä biodiversiteettiin. Tämä on sanomanne mukaan yksi keskeisimmistä prioriteeteista viittaatte metsiin ja merien biodiversiteettiin. Aamulla äänestimme SITEX-asiasta ja meidän valiokuntamme on tukenut kauppakieltoa tonnikalaan liittyen. Ja nyt kysyisin, että mitään aiotte toimia neuvostossa. Ilmeisesti neuvostokin tukee tätä kieltoa ja jopa Ranskakin on kallistumassa tälle puolelle. Eli nyt muurit murtuvat Espanjassa, joten kuulisin mielelläni tästä enemmän ja, enemmän ja mitä tulee sitten uh, norsulukauppaan, niin voisitteko siitä kertoa vielä enemmän? Thank you, Mr. Chairman. Kiitos Bas. Uh, Madam Minister for being here today and, and indeed Kiitoksia, herra puheenjohtaja, kiitokset tästä erittäin kunnianhimoisesta ohjelmasta. Täällähän minä istuskelen täällä päin. Jotkut kollegoistani viittasivat tähän Kööpenhaminan jälkeisen aikaan. Sanoisin, että meidän tulisi katsoa Meksikon suuntaan, eli Meksikoa edeltävä kausi on nyt alkanut. Ja ehkä meidän tulisi olla hiukan kriittisempiä. Tällä hetkellä mä olen pohtinut, mikä on EUn roolia, että sitä pitäisi vahvistaa, mutta kaipaan sitä, että me tajuamme, että meillä on nyt on pikku hoppu Niin. Onko teillä konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, miten tätä EU-roolia voitaisiin vahvistaa? Ja kun katsotaan tätä keskustelua liitteeseen liittyen, jossa sanotaan, että 20 tai 30 prosenttia, me emme ole oikeastaan oppineet yhtään mitään. Sama ongelma taas edessämme, joten kaksi konkreettista kysymystä puheenjohtajavaltio Espanjalle. Tietenkin olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän tulisi Meksikossa esiintyä yhtenä rintamana, mutta kuka puhuu meidän puolestamme ja kenen on tarkoituksena esittää EUn kannat. Ja sitten nämä perusmaat kokoustuivat, kokoustivat viime viikolla, viime viikon loppuna ja sanoivat, että meidän tulisi maaliskuussa saada jotain aikaiseksi, mutta se edellyttää, että me olemme yhteydessä tähän maaryhmään ja sanoa heille, että me todellakin olemme valmiita tekemään yhteistyötä teidän kanssanne, joten aiotteko olla maaliskuisessa, yhtey- maaliskuisessa kokouksessa juuri näiden niin sanottujen perusmaiden takana. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana Nikki Griffin. Uh, minister, yesterday... Kiitos ministeri. Eilen kolme saksalaista asiantunt- ilmastoasiantuntijaa kirjoittivat Spiegelistä, IPCCstä, ei pelkästään tästä Himalajan jäätikköasiasta, vaan myös muista asioista IBCCn raportissa, jotka eivät perustuisi vertailevaan tutkimukseen ja vertaisanalyysiin. Mitkä siis ovat linjaukset nyt? Tehän itsekin puheenvuorossanne totesitte, että metsäpalot liittyisivät ilmastonmuutokseen, mutta tästä yhteydestä ei ole mitään tieteellistä todistetta saatu. Kyse on vain spekuloinnista. Ja onko tämä siis IPCCn raportista peräisin ja, jos, ja miten kuinka monta esimerkkiä tarvitsette päinvastaisesta. Sitten Briteistä, jotka asuvat Espanjassa, niin usein on sydäntä särkeviä tarinoita siitä, kuinka pariskunnat menettävät kotinsa erään rannikkolain mukaan. Ja viime vuonna erässä raportissa tuettiin sitä, että Espanjan täytyisi lopettaa tällainen menettely. Kuitenkaan näin ei ole toimittu. Ja nyt siis, miten te aiotte korjata tämän epäkohdan ja noudattaa sääntöjä, joita parlamentti laatii? Kiitos. Kiitoksia siinä ensimmäiset kymmenen kysymys, kysymykset. Biodiversiteettisaites, merien suojelu, biosidit, Voisittekohan nyt antaa vastauksen, se ehkä helpottaa teidän elämään. Olkaapa hyvä. Yes, eh, señor presidente. Sí, eh, voy a responder. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin. pyrin antamaan vielä lisätietoa verrattuna siihen, mitä johdannossa sanoin. Ensinnäkin Seber puhui Kööpenhaminan konferenssista. Ja no, luonnollisesti en juurikaan puhunut johdannossa kovinkaan paljon Kööpenhaminasta. Mutta minähän olin viime viikolla Strasbourgissa täysistunnossa asiasta puhumassa ja siksi pyrin nyt viittaamaan enemmänkin muihin asioihin johdannossani. No mitä sitten täytyisi tehdä tässä Kööpenhaminan jälkeisessä vaiheessa? Mitä puheenjohtajavaltio tekee, neuvosto ja komissio tekevät jatkossa. No puheenjohtajavaltio ainakaan ei halua nyt tässä vajota mihinkään melankoliaan. Ei tässä pidä ajatella niin, että Oi, olisimme voineet tehdä paremminkin Kööpenhaminassa, sillä tavalla emme pääse ollenkaan eteenpäin. Meidän täytyy suunnata katseet tulevaisuuteen, kuten todettiinkin, ja meidän pitää nyt jo miettiä sitä, mitä Meksikossa tehdään. Sitten kansainvälisestä työstä. Meidän täytyy siis varmistaa se, että EU pysyy johtoasemassa tällä alalla ja meidän täytyy varmistaa myöskin se, että kun lähdemme vuoden lopulla Meksikoon, niin meillä täytyy meidän täytyy olla paljon vakaammassa asemassa kansainvälisesti ja meidän täytyy myös pyrkiä pääsemään noista suurista mielipideeroista eroon. Mutta tämä vaatii luonnollisesti hyvin paljon ponnisteluja mutta Euroopan täytyy tässä toimia suunnannäyttäjänä ja aikaa on tähän uhrattava enemmän EU:ssa, jotta päästään parempiin tuloksiin kuin Kööpenhaminassa. Jäsenvaltiot toimivat kuitenkin yhdessä tässä asiassa, ja jos näin ei olisi ollut, niin Kööpenhaminassa olisi nähty vielä suurempi epäonnistuminen. Nyt kansainvälistä konferenssia valmistellaan ja olen saanut juuri muistion tiedotteista. Jos löydän sen, niin voin sen teille myös lukea. Eli Koreper juuri pari minuuttia sitten päätti, että puheenjohtajavaltio ja komissio laativat yhdessä kirjeen, jossa todetaan, että että EU yhtyy konferenssin, Kööpenhaminan konferenssin sopimukseen ja ponnisteluihin tavoitteisiin, jotka koskevat päästöjen vähentämistä, tuo 20 prosentin tavoite. Eli tämä hyväksyttiin Koreperissä nyt yksimielisesti. Ja näin ollen voimme siis jatkaa yhden keskusteluja yksissä tuumin. Kansainvälisissä yhteyksissä pitää luonnollisesti korostaa sitä, mitä Yhdysvaltojen pitäisi tehdä, mutta ei pelkästään. Jotkut kiinnittävät huomiota vain Yhdysvaltojen toimiin, mutta mielestäni pitäisi kiinnittää erityistä huomiota myöskin kolmansiin maihin ja nouseviin talouksiin. Me olemme valmiita noihin ponnisteluihin ja näin ollen emme saa enää tuhlata aikaa. Jos todella haluamme saada sitovan, velvoittavan sopimuksen aikaiseksi Meksikossa, jonka ansiosta myös maailmanlaajuisesti voitaisiin päästöjä vähentää. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, ei puhuta pelkästään Euroopasta tai yksittäisistä jäsenvaltioista, silloin puhutaan globaalista, maailmanlaajuisesta politiikasta – politiikasta, jossa kaikkien on ryhdyttävä toimiin, olipa sitten kyse kansalaisista, toimielimistä tai hallituksista. Vain sillä tavalla pääsemme kaikkien toivomaan tulokseen. Mehän kaikki toivomme, että maapallolla käytettäisiin vähemmän hiiltä, tuotettaisiin vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä ja tällä tavalla voitaisiin edistää kestävyyttä maapallollamme. Seber otti esille myös erään toisen kysymyksen, se liittyi vesitalouteen. Kun puhumme vedestä, puhumme luonnonvarasta, joka käy yhä harvinaisemmaksi. Riippuen siitä, missä EUn jäsenvaltiossa ollaan, tai riippumatta siitä, niin aina liittyy vet- kysymyksiä veteen. Joissakin jäsenvaltioissa on enemmän kuivuutta, joissakin taas tulvia – mutta tässä kohtaa täytyy huomioida ennen kaikkea ääriilmiöt, jotka ovat yleistymässä. Jossakin jäsenvaltiossa tai jollakin EUn alueella voi olla, voidaan kärsiä hirvittävästä kuivuudesta, mutta sitten seuraavalla viikolla samalla alueella onkin järkyttäviä tulvia. Näin ollen täytyy pyrkiä rajoittamaan näitä ilmiöitä, ja jos taas ilmiöitä esiintyy, niin täytyy voida rajoittaa kielteisiä vaikutuksia. Miten sitten veden käyttöä voitaisiin vähentää? Tässä on kaksi tärkeää toimenpidealuetta. Ensinnäkin vedenkäyttöä on vähennettävä kaikilla alueilla, olipa sitten kyse kotitalouksien vedenkäytöstä, kansalaisten vedenkäytöstä tai sitten teollisuuden alalla Euroopassa. Lisäksi täytyisi hyödyntää uutta teknologiaa. Sen avulla voitaisiin kierrättää vettä puhdistettua vettä on kierrätettävä. Ja voidaan myöskin käyttää merivettä niin, että siitä poistetaan suola. Merivettä riittää aina, se ei kärsi mistään pulasta. Ja lisäksi, lisäksi voidaan hyödyntää hieman, tai pitäisi nykyaikaistaa kastelujärjestelmiä – olisi voitava toimia niin, että vettä tuhlataan mahdollisimman vähän. Otetaanpa esimerkki. Ajatellaanpa sellaista eurooppalaista kaupunkia, jossa on hyvin paljon matkailijoita. No, yleensä turistit tulevat paikalle kesällä ja silloin myös veden kysyntä kasvaa verrattuna normaaliin kysyntään. käytettyä vettä voidaan puhdistaa, sen jälkeen se voidaan kierrättää. Ja tämä loisi tasapainon ajatellen veden kulutusta yleisesti, vaikkakin tietysti ihmisiä hetkellisesti on kyseisessä kaupungissa paljon enemmän. Mutta tämä voisi olla yksi ratkaisu. No, tietysti muitakin tekijöitä tässä on otettava huomioon ehkä hieman yksityiskohtaisempia asioita, mutta jotka kuitenkin aivan samalla tavalla vaikuttavat kaikkeen politiikkaamme. Tässä viittaan metsien istutukseen muun muassa. Ja viittaan myöskin kaikkeen politiikkaan jokien alalla. Ääriilmiöistä on myös siis puhuttu. Ja on tietysti tärkeää lieventää tulvien seurauksia tai kuivuuden seurauksia. Joillakin mailla on jo suunnitelmia kuivuutta varten – mutta meidän mielestämme, mielestämme tätä pitäisi käsitellä EUn tasolla. Pitäisi myös voida torjua tulvia mahdollisilla tulva-alueilla. Tämä eh, liittyy myöskin vesialan puitedirektiiviin. Joka tapauksessa on tärkeää, että käsittelemme näitä asioita EUn tasolla ja vuonna 2012 vesialan puitedirektiiviä on tarkoitus tarkistaa. Meidän on valmistauduttava tähän. Nämä asiat ovat tietenkin hyvin monimutkaisia, mutta pienikin edistysaskel on tärkeä. Näitä kaikkia elementtejä voidaan aina hyödyntää, jotta pääsisimme kulkemaan oikeaan suuntaan. Sitten McAvanille. Hän esitti kysymyksen Euroopan neuvostosta ja siitä, oliko Ranska lähettänyt tai toimittanut joitakin erilaisia tietoja. Nyt kerron tästä muistiosta, joka liittyy Koreperin kokoukseen. Minä ymmärrän kyllä tämän huolen, mutta nyt olemme menneet tämän esteen yli ja voimme olla iloisia siitä, että Koreperissä on sopimukseen päästy. Kaikki aiomme nyt jatkossa toimia yksissä tuumin. Lisäksi minulle esitettiin kysymys hiilidioksidin talteenotosta ja sitä koskevista hankkeista. Puhumme tästä asiasta ja viittaamme tulevaisuuteen. Ja Espanjan puheen, puheenjohtaja, valtio Espanjan mukaan työ tällä alalla on hyvin lupaavaa. Me tietysti haluamme edistää teknologian kehittämistä tässä ja katsomme, mitä on saatu aikaiseksi niissä jäsenvaltioissa, joissa on jo näitä hankkeita, näitä pilottihankkeita varten määritetty paikka. Luonnollisesti seuraamme myös pilottihankkeiden tuloksia. Mutta mehän emme tietysti voi olla vielä sataprosenttisesti varmoja näiden hiilidioksidin talteenottohankkeiden tuloksista. Kyse on suuresta eurooppalaisesta hankkeesta ja haasteesta, johon pitäisi saada muitakin maita mukaan. Mutta joka tapauksessa meidän mielestämme on jatkettava tällä tiellä. On tärkeää edistää tutkimusta, kehitystä ja innovointia. Jos menisimme 20 vuotta ajassa taaksepäin, niin emme olisi voineet koskaan kuvitellakaan, että voisimme viestiä sähköpostin välityksellä. Tuolloin käytettiin fakseja ja se oli jo todella modernia. Eli näihin hankkeisiin täytyy suhtautua tällä tavalla hankkeisiin, jotka hyödyntävät korkeateknologiaa. Joka tapauksessa teknologia kehittyy jatkossa jatkuvasti ja hankkeet myös paranevat EU:ssa jatkuvasti. Lisäksi Täällä puhuttiin maan pilaantumisesta, saastumisesta ja minä jo totesinkin puheenvuorossani aiemmin, että me tiedämme, että joillakin jäsenvaltioilla on suuria ongelmia tähän liittyen. Mutta yhteisön tasolla tämän alan politiikassa komissio on jo tehnyt hyvin paljon. Ensimmäinen asiakirja on siellä hyväksytty tästä asiasta. Ja ennen kauttaan Espanja myös tutustui jo tähän lainsäädäntöpakettiin. Me halusimme, että tilanne saadaan vietyä eteenpäin, että umpikujasta päästään pois. Tänään iltapäivällä järjestetään tekninen työkokous. Siihen osallistuu eräät jäsenvaltiot, joilla on ongelmia tämän asian suhteen. Ja me pyrimme luonnollisesti edistämään tätä asiaa. Aiomme käsitellä kaikkia hankalia kohtia. Näin on toimittu ilmanlaadun suhteen, melun suhteen joten voimmehan me tehdä tämän myöskin maaperän kohdalla. Kaikkien täytyy ponnistella yhdessä ja enemmän ja ehkäpä tällä tavalla pääsemme myös parempaan vuoropuheluun ja lopulta yksimielisyyteen. Teemme siis kaikkemme, jossa asiassa päästään eteenpäin. Rossi viittasi teollisuuteen, joka on vastuussa saastuttamisesta, Muun muassa liikenne aiheuttaa paljon päästöjä. Puhuttiin myöskin aurinkoenergiasta. Totta kai meidän on pyrittävä suojelemaan eurooppalaista ympäristöä, ja jos haluamme edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa, niin meidän täytyy, voisimme laatia tästä erilaisista toimenpiteistä luettelon, mutta se veisi loputtomasti aikaa. Olemme puhuneet myöskin meriliikenteestä, lentoliikenteestä ja myös noilla aloilla täytyy jotain tehdä. Te puhuitte aurinkoenergiasta ja olen ihan täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Aurinkoenergiateknologia on kehitettävä, mutta voidaan myös liittää tämä kaikki ihan kaikkeen uusiutuvaan energiaan. Meidän täytyy olla uusiutuvien energianlähteiden käytössä johtavassa asemassa ihan maailmanlaajuisestikin. Tavoite on 20 prosenttia uusiutuvia vuoteen 2020 mennessä, mutta voisimme mennä mahdollisesti pidemmällekin ja asettaa tavoitteita, joissa prosenttimäärä on suurempi kuin se 20 prosenttia. Vastasin tässä varmaan osittain jo siihen, mitä Rova Klaas puhui. Hän puhui ilmasta, vedestä, vastuustamme, vastusta, joka kuuluu kaikille jäsenvaltioille yhtä lailla kuin EUlle. Herra Arsenis puhui luonnon monimuotoisuudesta. Hän esitti konkreettisen kysymyksen, mutta siihen viittaan tai vastaan vähän myöhemmin. Herra Arsenis siis puhui biologisesta monimuotoisuudesta. Ja tähänkin viittasin alkupuheenvuorossani aivan pikaisesti. Joka tapauksessa meillä on tiettyjä tavoitteita, johon todellakin pyrimme Espanjan puheenjohtajakaudella. Meillä on tätä varten yleinen tavoite. Se koskee vuoden 2010 jälkeistä aikaa. Lisäksi pyrimme tarkistamaan luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteita. Lisäksi pyrimme pääsemään sopimukseen kansainvälisesti siitä, miten geneettiseen tietoon päästään käsiksi ja miten näitä tietoja voidaan hyödyntää. Lisäksi me pyrimme luomaan kansainvälisen foorumin, jonka avulla voitaisiin edistää tiedeyhteisön ja poliitikkojen välistä kanssakäymistä tällä alalla. Mielestäni tämä on ehkä kaikista innovoivin tavoite. Viides tavoite, jota emme ehkä muistaneet mainita, mutta joka luonnollisesti kuuluu tavoitteisiimme, on se, että pyrimme parantamaan talouden vaikutusta luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Sitten muita asioita vielä. Eräs asia, josta valiokunnassa aamulla jo puhuitte, eli CITES-yleissopimus – ja tonnikalasta puhuttiin. Minä luonnollisesti valvon tai seuraan parlamentin työskentelyä ja tämän valiokunnan työskentelyä. Ja me odotamme nyt komissiolta ehdotusta tällä alalla hyvinkin pian. Ja heti kun ehdotuksen saamme, niin meillä on jotain konkreettista, jonka pohjalta voimme jatkaa työskentelyä. Toivon, että pääsemme yksimieliseen päätökseen tästä asiasta. Sitten herra Graf. Hänkin esitti kommentteja, jotka liittyivät luonnon monimuotoisuuteen ja metsäpaloihin, niiden, yhteisi, niiden väliseen linkkiin. Minä ehkä esitin asiani hieman epäselvästi. Minä en sanonut, että että metsäpalo tällaista aiheuttaisi. Minä vain sanoin, että Euroopassa on hyvin paljon metsäpaloja. Useissa maissa kärsitään niistä. Ja luonnollisesti metsäpalot heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Esimerkiksi Natura 2000-alueilla on ollut paljon metsäpaloja viime aikoina raporttien mukaan. Näin ollen luonnon monimuotoisuus, sen heikkeminen vaikuttaa monella tavalla kielteisesti. Se vaikuttaa myös siten, että metsiä häviää metsäpalojen takia, mikä taas vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Luonnollisesti, kuin puita on vähemmän, niin ilmastonmuutos kiihtyy. Ehkä esitin tämän asian hieman edes epäselvästi johdannossani, mutta tätä kuitenkin tarkoitin. Jos tämä ei ole vielä ihan selvää, niin voin kyllä palata tähän kysymykseen myöhemminkin. Ja vielä joku konkreettinen kysymys, johon en ole vastannut. Seberille. Seeperille. Seeper puhui IPCCstä ja lisäksi meidän täytyy puhua teollisuuden alan päästöistä. Espanjan puheenjohtajakaudella täytyy saada työt päätökseen tällä alalla. Tästä täytyy saada aikaiseksi direktiivi, joka olisi erittäin merkittävä. Sopimukseen ei varmastikaan ole kovin helppo päästä, koska parlamentti ja neuvosto ovat kannoissaan hyvin kaukana toisistaan, mutta joka tapauksessa, jos kaikki pyrkivät joustavuuteen ja vuoropuheluun ja kaikki asettavat itselleen yhden selkeän tavoitteen ja kaikki suostuvat vähän kompromissejakin tekemään, niin uskon, että pääsemme keskustelussa jonkinlaiseen tulokseen melko nopeastikin. Sitten vielä muitakin kysymyksiä, hieman yksityiskohtaisempia sellaisia. Liittyvät Espanjaan. En haluaisi, että ajattelette nyt, että kun olen täällä eh, neuvoston puheenjohtajavaltiona edustajana, niin en haluaisi puhua sellaisista asioista, jotka koskevat pelkästään Espanjaa, kuten tämä rannikkolaki. No ei tietenkään saa sekoittaa keskenään Espanjaa yksittäisenä maana sekä Espanjan puheenjohtaja kautta. Espanja puheenjohtajavaltiona. 98 vuonna Espanjassa tämä rannikkolaki hyväksyttiin. Ja kyse oli todella modernista laista, kansainvälisesti katsottuna. Se uudisti hyvin paljon asioita, siis vuosi oli 88, ei 98. Nyt kun me tiedämme, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on, me näemme, että ilmastonmuutos vaikuttaa rannikkoalueisiin. Vaikutukset ovat välillä todella hirvittäviä. Esimerkiksi massarakentamisen vuoksi noille alueille on rakennettu hyvin paljon ja tämä on aiheuttanut näitä kielteisiä vaikutuksia. Kuitenkin olen valmis tekemään kanssanne yhteistyötä ja vastaan mielelläni kysymyksiinne, mutta silloin en enää puhuisi puheenjohtajavaltion puolesta. Ja en haluaisi, että sekoitetaan ne roolit, joissa voin täällä toimia. En, en halua, että täällä sekoitetaan yhden maan etu ja sen puolustaminen ja sitten toisaalta koko EUn etu ja sen puolustaminen. Sitten biosideja, biosideja koskeva asetus. Rova Klas viittasi siihen. Espanja haluaa myöskin keskustella tästä asiasta neuvostossa puheenjohtajakaudellaan ja haluamme myöskin katsoa, mitä edistystä parlamentissa saadaan aikaiseksi. Me haluamme käyttää mahdollisimman paljon aikaa keskusteluihin. Haluamme päästä mahdollisimman nopeasti sopimukseen neuvostossa, jotta toimimme jollain tavalla ainakin yhtäaikaisesti parlamentin kanssa. Luonnollisesti me arvioimme edistystämme, keskustelujen tuloksia. Arvioimme sitä, miten teksti vaikuttaisi. Ja pyrimme selventämään joidenkin aktiivisten aineiden määritelmiä. Ja pitäisi tarkistaa kaikkia artikloja, jotka käsittelevät juuri biosidejä. On siis biosidejä, mutta myöskin niin sanottuja aktiivisia aineita, vaikuttavia aineita, ja näin ollen tässä yhteydessä täytyy tutkia monia eri asioita. Me pyrimme tästä neuvostossa keskustelemaan. Tämä siis rouva klassille. Danke, Frau Ministerin. Das war eine... Kiitoksia, rouva ministeri, Tämä oli ennätysaika perustavaa laatua olevalle vastaukselle. No niin, sitten on toinen kyselykierros, eli jatketaan kysymyksillä. Okunaite, olkaa hyvä. Pirmininkė, gerbiama ministrė, dėkui už jūsų pristatymą, prioritetų pristatymą. Viena iš tų... Kiitoksia Kiitokset arvoisat, arvoisa ministerit näistä prioriteeteista. Ilmastonmuutos on myös meille tärkeä aihe. Kyse on juuri siitä, että me puhuisimme uusiutuvista energianlähteistä tuulia aurinkoenergian saralla. Olemme edelläkävijä muilla saroilla, olemme vielä jäljessä. Monissa jäsenvaltiossa ei ole edes poliittista tahtoa olemassa jotta voitaisiin aktiivisesti tukea uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Nyt kysyisinkin teiltä, että onko puheenjohtajavaltiolla tarkoituksena ottaa käyttöön konkreettisia toimenpiteitä, jotta erät valtiot ryhtyisivät aktiivisemmin käsittelemään tätä asiaa? Esimerkiksi ympäristöarviointi. Siihen liittyen on olemassa direktiivi, mutta kyse ei ole riippumattomista tutkimuksista, jotka on teetätetty ja tämä johtaa useimmiten siihen tilanteeseen, että EUn lainsäädäntötekstien kriteerit tulevat täytettyä, mutta tietyt tahot sitten ovat niitä tulkitsemassa. Se saattaa johtaa vähän kyseenalaisiin tilanteisiin. Viitaan tässä Itämereen ja Natura 2000-alueisiin. Biodiversiteettiin tällä vaikutetaan. Eli silloin, kun kyse on energiaprojekteista, niin me tarvitsisimme riippumattomia seurantavaikutusanalyysejä. Eli miten arvioisitte tätä riippumattomuuden periaatetta arvioin tässä näitä vaikutuksia. Kiitoksia. Kiitoksia, Prodi seuraavaksi. Grazie, presidente. Grazie, signora ministeri. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri, että olette saapunut paikalle. Minä suhtaudun todella tai olen todella tyytyväinen siihen, että Espanja aikoo puuttua näihin maaperää koskeviin asioihin ja sitten valkoiseen kirjan, joka koskee ilmastonmuutoksen sopeuttamista on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota myös maaperän tai maankäytön suunnitteluun, jotta voidaan estää erosio ja tulvat ja kuivuuskausien pitenemistä myös täytyy voida torjua. Tällä tavalla voidaan torjua myöskin metsäpaloja – kun vähennetään metsien helposti syttyvää ainesosaa. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että ilmaston lämpeneminen on todella vakava asia, joka johtuu ihmisen toiminnasta. Ja tässä on nähty tässä on nähty diplomatian tasolla tiettyä vastustusta, ennen kaikkea kun ajatellaan Balin konferenssin tuloksia. Niitä ei ole pantu täytäntöön. Kööpenhaminassa tulokset eivät olleet riittäviä. On kaksi ilmiötä, jotka on erotettava toisistaan. Ensinnäkin Kiina ei saa tekeytyä kehitysmaaksi ja toisaalta pitää käydä kampanjaa, jotta Yhdysvallat saataisiin myöntymään sitoviin tavoitteisiin. Kiitos. Danke, Andres Perel. Kiitoksia, Andres Perel. Gracias, señor presidente. La verdad es que algún... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Muutamiin kysymyksiin sainkin jo vastauksen, mutta pari huomiota. Meidän tulisi olla iloisia siitä, mitä kuulimme täällä, mutta se ei saa johtaa siihen, että seisoisimme tumput suorina, vaan me tarvitsemme todellakin yhtenäisen kannan ilmastonmuutospolitiikan saralla. Joskus puhutaan kylläkin yhteen ääneen, mutta kaiku on kovempi kuin varsinainen ääni. Ja siihen meidän täytyy paneutua Meksikoa lähestyttäessä. Arvoisa ministeri, minä todellakin toivon, että teette kaikenne valmisteluvaiheessa, että olisi yksi kanta ja yksi ääni. Sitten vesihuoltokysymykset. Pitkälti olen samaa mieltä kanssanne, mutta kun katsotaan Välimeren aluetta, niin siellä kuivuus on yksi ongelmallinen tekijä ja kyllä puheenjohtajan valtion täytyy etsiä ratkaisuja tähänkin ongelmaan. Metsän suojelu, se edellyttää pohjois-eteläakselin välistä dialogia ja yhteistyöhalukkuutta. Me puhumme paljon näistä aiheista, mutta usein käy niin, että meidän on ratkaistava myös, tai etsittävä myöskin solidaarisuutta. Lissabonin sopimus on astunut voimaan, Kööpenhamina on menneen talvin lumia, nyt tarvitaan pohjois-etelä solidaarisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Kristiina. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Yo me alegro mucho de ver... Kiitoksia, rouva ministeri. Olen iloinen siitä, että ministeri tuli tänne. Minä olen toisesta puolueesta, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Meillä on nyt mahdollisuus panostaa eh, sen puolesta, että saavutamme logiikkaa Euroopan toiminnassa, jota normaalisti ei ole. Olen kymmenen vuoden ajan ollut Euroopan parlamentissa ja puheenjohtaja puheenjohtajalle. En haluaisi mitään valistustyötä tehdä siitä, että kuinka suuria ongelmia etelässä on juuri vesihuollon ja kuivuuden alalla on suuria ongelmia. Se liittyy tuotantoon. En haluaisi sitä unohtaa. Ja siksi pyytäisin, että ministeri myötävaikuttaisi ongelmien poistamiseen. Tulette saamaan kaiken tukeni tässä Välimeren pedagogiikassa ja me olemme, meillä oli tutkimuksen alalla pääjohtaja ja mm, pää, tutkimuksen ja toiminnan pitää toimia yhteen, mutta Välimeren politiikan kohdalla tutkimusta ei ole ollut. Siis tämä oli siis ehdotus ja sitten kysymys. Mitä tulee ilmastonmuutospolitiikkaan? aikaan, niin siinä pitää olla järjestelmällinen, järjestelmällinen lähestymistapa. Me tarvitsemme sitä myöskin maaperän suojelussa tai maataloudessa tarvitsemme strategista lähestymistapaa ähm, hiilidioksidin kohdalla, CCSn kohdalla, äh, vesitalous, maatalous, kaikki nämä liittyvät ilmaston muutokseen ja sen vastustamiseen. Siksi kysyn, että onko joitakin integroituja toimintoja, koska täällä parlamentissa en oikein ole perillä siitä, että kuinka paljon maataloudessa CCS otetaan huomioon ja miten sitten vesi, veden laillinen tai laiton käyttö otetaan huomioon ja uudet menetelmät ja uudet ideat ja tuottava metsitys samalla, kun toteutetaan CCS. Kiitoksia. Kiitoksia. Gracias, presidente. Kollega Sabal. Es un placer tenerla aquí. Eh, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, olen iloinen, että olette täällä tänään vieraanamme. Täällä on puhuttu metsän suojelusta ja muista kysymyksistä ja nyt kysyisinkin konkreettisesti, miten Espanja aikoo huomioida sosiaalis-taloudelliset aspektit tämän metsäsuojeluaspektin käsittelyn yhteydessä? No se oli tiivisti sanottu Edith Estrella. Kiitoksia. Äh, haluan onnitella ministeriä kunnianhimoisesta ohjelmastanne, jonka esittelitte meille. Äh, siinä on myöskin Espanjan globaali ja integroitu näkymys kävi ilmi ja kaikki liittyy tehokkaaseen vesihuoltoon, maaperän suojeluun, ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja ähm, luonnonkatastrofien torjuntaan. Kaikki liittyy yhteen. Luonnonkatastrofeja kuitenkin on yhä useammin ja ne ovat myöskin vaikutuksiltaan suurempia. Sanoitte, rova ministeri, että on pitkiä kuivuusjaksoja ja sitten on taas jälleen voimakas sadekausi ja vähän sen jälkeen taas voimakkaita tulipaloja. Mitä tulee ilma, energiapakettiin, joka hyväksyttiin, tehtiin unionissa, niin siinä energiatehokkuutta arvioitiin ja myöskin uusiutuvien energialähteiden kehitystä. Euroopan parlamentti toisaalta ehdotti, että kuivuuden vastustamiseksi pitäisi perustaa tarkkailuvirasto. Kysymykseni kuuluu, että mitä konkreettisia toimenpiteitä te ajattelette Espanjan puheenjohtajakaudella toteuttaa, jotta ehkäistäisiin ennalta luonnonkatastrofeja, erityisesti kuivuutta, tulvia ja palo, tulipaloja, koska ympäristöteknisesti tarkasteltuna niillä on suuria vaikutuksia ja ne ovat negatiivisia taloudelle. Kiitoksia seuraavana Carl Schlüter. Minister and I... Kiitoksia arvoisa ministeri. Niin Espanja on vihdoinkin lopettanut CO2-päästöjen kasvattamisen ja erityisesti se perustuu varmaankin näihin uusiutuviin energialähteisiin investoimalla. Mutta kuitenkin ette ole vielä päässeet lähellekään näitä Kioton tavoitteita. Mitä aiotte tehdä, jotta kaikki maat saavuttaisivat Kiotoin tavoitteet ennen kuin Meksikon aika koittaa, eli kansalliset poistot ja taakanjakoasiat. Ja sitten maatalouskysymyksiin ja eläinkuljetuksiin. Komissiolta on lähitulevaisuudessa tulossa ehdotus ja mitä kom- te aiotte tehdä tämän eläinkuljetuskysymyksen saralta. Toivottavasti otatte käyttöön tämän kahdeksan tunnin enimmäiskuljetuskeston ja sitten myöskin paremmat kuljetus olosuhteet, joten mitä aiotte tehdä ja milloinkohan komissiolta se ehdotus viimein tulee? Kiitoksia. Viimeinen kysymys tulee Espanjasta. Ayuso. Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve porque ya se ha preguntado todo y se ha dicho todo. Enhorabuena por su Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollegat veivät oikeastaan jo sanat suustani, joten ihan lyhyt kommentti. Puhuitte Reachistä kemian tuotteista ja kollega Klaaskin tämän asian otti esille. Nyt kysyisinkin tästä taloudellisesta seurannais, seur, seurannaisanalyysistä. Uskoakseni kyse on lukuisista aineista, jotka me kielämme, mutta tuotteet, jotka tulevat Euroopan markkinoille, sisältävät näitä ainesosia. Valvontaa voidaan toki toteuttaa kansallisissa kolmansissa maissa, mutta ne eivät käytännössä toimi, eivät raja, rajoilla eikä kolmansissa maissa, joten kyllä meidän täytyy toteuttaa jonkinlaista vaikutusanalyysiä. Ja mitä tulee metsien suojeluun, meidän pitäisi pyrkiä rohkaisemaan metsitykseen, sillä metsäthän vähentävät myöskin omalta osaltaan CO2-päästöjä. Tietenkin YMPn puitteista löytyy myöskin tällainen rinnakkainen lähestymistapa. Neuvostossa vaadittiin eurooppalaista metsäpolitiikkaa. Oletteko samaa mieltä, että meillä olisi Euroopan laajuisesti tällainen yhtenäinen metsäpolitiikka? Kiitoksia. Tämä oli toinen kysely, kysymysten kierros. Me olemme aika tiukkoja ajan kanssa. Nyt teillä olisi 10 minuuttia vastaukseen aikaa. Olkaa hyvä. Intentaré efectivamente ajustarme a los 10 minuutin. No, luonnollisesti pyrin vastaamaan kymmenessä minuutissa. Kiitos puheenjohtaja. Yksi puhujista esitti kysymyksen, joka liittyi uusiutuviin energianlähteisiin. Uusiutuvien energianlähteiden alalla on nähtävissä Euroopassa poliittista tahtoa, jotta päästäisiin 20 prosentin tavoitteeseen kuten 2020 mennessä. Jäsenvaltiot ovat toimineet tähän mennessä hyvin eri tavoin. Ja te tiedätte, että erilaisia synergiaetuja on, erilaisia energiamuotoja on, ja joskus jonkun energialähteen käyttö riippuu täysin siitä, missä jäsenvaltio sijaitsee. Joillakin jäsenvaltioilla on käytössään joitakin luonnonvaroja, joillakin toisilla joitakin muita luonnonvaroja. Usein puhutaan aurinkoenergiasta, mutta se, että puhutteko pohjoisesta jäsenvaltiosta vai Välimeren alueella sijaitsevasta jäsenvaltiossa, niin eiväthän olosuhteet ole aurinkoenergian osalta ollenkaan samat. Samoin voidaan ehkä hyödyntää Pohjoismaissa enemmän tuulivoimaa, mutta joka tapauksessa pyrin välittämään näitä asioita koskevat viestit eteenpäin. Ja olisi ainakin hyvä, että voisimme jakaa tietoa ja hyödyntää yhteistä teknologiaa ja yhdistää voimat, jotta tähän tavoitteeseen pääsisimme. Mielestäni parlamentti on tässä samoilla linjoilla ja olette esittäneet tähän liittyen huolenne. Lisäksi täällä puhuttiin ympäristövaikutusten arvioinneista. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että että nykyisiä standardeja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja kaikkialla. Lainsäädäntöä on sovellettava mahdollisimman oikein. Yhteisön säännöt, yhteisön lainsäädäntö velvoittaa julkisia, velvoittaa toteuttamaan ympäristövaikutukset julkisella tasolla ja julkisten tahojen on osallistuttava tähän – tulosten täytyy olla mahdollisimman avoimia. On todellakin nähtävä se, millaisia vaikutuksia aiheutuu ja tämän on oltava avointa. Meidän pitäisi ehdottomasti löytää ratkaisuja näidenkin asioiden edistämiseksi. Lisäksi emme saa unohtaa erästä toista seikkaa, Puhumme usein ympäristövaikutusten arvioinneista rajat ylittävissä yhteyksissä. Näin ollen meidän pitää siis mennä myös pidemmälle kuin vain EUn alue, ja tässäkin pitäisi huomioida avoimuuskysymykset. Maallani ei oikeastaan ole rajoja EUn ulkopuolisen maan kanssa, mutta kyllä kuitenkin täytyy huomioida ympäristövaikutusten arviointien tulokset laajemmin. Jotkut jäsenvaltiot ovat julkaisseet ympäristöministeriöiden internetsivuilla ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset ja tällä tavalla kaikki sellaiset kansalaiset, jotka vain voivat internetiä käyttää, voivat tutustua tuloksiin. Minä voin kyllä itsekin antaa nämä tiedot, jos niitä tarvitsette. Prodi puhui maaperästä ja toistan jälleen aikomuksemme edistää maaperän suojelua. Ja te puhuitte myöskin kuivuudesta, sen aiheuttamista ongelmista. On ymmärrettävä se, miten voimme työskennellä Me katsomme, että Euroopalla pitäisi olla strategia kuivuuteen reagoimiseksi ja siitä selviämiseksi. Kaikilla EUn kansalaisilla pitäisi aina olla riittävästi vettä käytettävissään – mutta samanaikaisesti meidän pitäisi myöskin tarkastella sitä, millaista politiikkaa voidaan toteuttaa, jotta kuivuutta voitaisiin torjua, tai ainakin, että kuivia kausia tulisi mahdollisimman harvoin. Ja kaikki, mitä voimme tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, antaa meille todella käyttökelpoisen työkalun ääritilanteita varten ja näin ollen olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Alusta alkupuheenvuorossani viittasin Yhdysvaltoihin, viittasin myöskin nouseviin talouksiin ja kehitysmaihin, mutta todellakin korostan sitä, että ilmastonmuutoksen torjunnan täytyy olla maailmanlaajuista globaalia. Te olette aivan oikeassa siinä, mutta EUn täytyy jollakin tavalla saada muut tahot mukaansa. Emme me voi hyväksyä sitä, että jotkut hyppäävät kesken matkan kyydistä pois. Meidän pitää saada kaikki muut mukaan. Me olemme olleet tässä edelläkävijöitä ja näin täytyy olla jatkossakin. Ja koska näin on, niin meidän pitää saada muut mukaan jotta Meksikossa saadaan tuloksia aikaiseksi. Olen myöskin samaa mieltä siitä, mitä eräs toinen puhuja totesi, nimittäin, että joskus me sekoitamme keskenään yhteisen kannan ja sen, että puhutaan yhdellä äänellä. Itse ainakin pyrin puheenjohtajakaudella tekemään kaikkeni, jotta viestit saadaan varmasti perille ja niitä täydennetään. Ja kuten parlamenttikin on todennut, niin meidän täytyy aina päästä eteenpäin. Me olemme sitä mieltä, että edettävä on vaikkakin sitten pienin askelin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Edistyttävä on myöskin kansainvälisesti tavoitteiden täytyy olla selkeitä, meillä täytyy olla, tai meillä on hyvin selvä päivämäärä, takaraja, ja se on juuri Meksikon konferenssi marraskuussa. Myös Välimeren alueella käsitellään vedenhallintaan liittyviä ja kuivuuteen liittyviä asioita ja muistuttaisin, että komissio on antanut tiedonannon kuivuudesta ja vesipulasta ja kansallisista alueellisista Euroopan tason politiikoista, jotta näihin kysymyksiin voidaan puuttua. Tuolloin perustettiin asiantuntijaryhmä käsittelemään kuivuutta ja vesipulaa. Espanja, Italia, Ranska olivat mukana ja komissio antoi tietynlaisia suosituksia veden käytöstä tai vesikäytön suunnittelusta. Välimeren alueella olosuhteet ovat tietyssä mielessä erityiset ja näin ollen me puheenjohtajakaudella haluaisimme päästä siihen, että EU:ssa laaditaan strategia, jonka avulla voidaan rajoittaa kuivuudesta johtuvia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia erityisesti Välimeren alueella. Viittasin aiemmin kahteen konferenssiin, joiden yhteydessä voidaan näitä asioita pohtia syvällisemmin. Rova Gutierrez te totesitte, että myös tutkimukseen on investoitava. Näin totesinkin jo alkupuheenvuorossani. Silloinhan puhuin hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista. Ja ihan sama, mistä toimenpiteistä on kyse, niin aina on ajateltava tulevaisuutta ja ympäristöä. Ja kaikessa tässä on ajateltava tutkimusta. Sain osallistua Espanjassa eräisen seminaarin, jossa käsiteltiin biologista monimuotoisuutta. Ja tämä liittyy siihen, mitä minä olen todennut ja mitä te olette sanoneet siitä, että olisi luotava jonkinlainen kansainvälinen foorumi käsittelemään luonnon monimuotoisuutta, jonka avulla voitaisiin myöskin edistää teknologian kehitystä. No, minä tiedän puheenjohtaja, että aikani on nyt loppumaisilla, mutta maataloudesta vielä maatalousvaliokunnassa. Puhun, puhun siis maatalousvaliokunnassa tänään iltapäivällä ja aiomme käsitellä ilmastonmuutoksen ongelmia myöskin maatalouden näkökulmasta. Meidän täytyy huomioida kaikki nuo ympäristönäkökohdat ja se, miten voimme torjua ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia. Seuraavaksi puhun vastaan vähän lyhykäisemmin joka tapauksessa iltapäivällä saatte lisätietoa matalouskysymyksistä, jos haluatte. Sitten eläinten kuljetuksista, johon herra Schlüter viittasi. Eläimiin Eläimistä esitettiin useita kysymyksiä, samoin eläinten suojelusta ja eläinkuljetuksista. No yhtäältä on kotieläimiä, lemmikkieläimiä ja niiden osalta täytyisi päästä mahdollisimman nopeasti sopimukseen, jotta saamme uuden lainsäädännön voimaan ensimmäinen heinäkuuta. Lisäksi meillä on uusi ehdotus eläinten hyvinvoinnista ja tieteelliseen tarkoitukseen käytettävistä eläimistä. Parlamentissa tästä on luultavastikin päästy poliittisesti jo yhteisymmärrykseen, erityisesti tämän asian teknisistä puolista. Ja tässä nyt on komitean menet menettelyä käytössä ja Lissabonin sopimukseen on viitattava se, miten voidaan jollain tavalla merkitä se, että kyse on hyvinvoinnista eläimestä. Luulakseni olette jo keskustelleet näistä asioista parlamentissa, juuri merkinnöistä ja eläinten hyvinvoinnista. On tärkeää, ettei näitä asioita sekoiteta enää enempää, jotta kuluttajat ja kansalaiset saavat tietoa siitä, että kaikissa tuotteissa on huomioitava myös eläinten hyvinvointi. Sitten on myös yhteisön toimintaohjelma eläinten hyvinvoinnista. Nämä ovat todella laajoja asioita, jotka koskettavat useita eri sektoreita. Mutta minun mielestäni nopeimmin varmaankin päästään eteenpäin tieteelliseen tarkoitukseen käytettävistä eläimistä, eläinten hyvinvoinnista, eläinkuljetuksista. Me työstämme näitä eri asioita, kyllä, mutta on mahdollista, että me ehdi ihan kaikkea hoitaa omalla puheenjohtajakaudellamme. Luullakseni minulla on enää yksi kysymys vastattavana. Anteeksi, että joudun tässä nyt hieman tekemään tällaista lajittelua, joudun vastaamaan yhdessä useammalle parlamentin jäsenelle. Täällä puhuttiin erityisesti metsien suojelusta. Metsiä täytyisi katsoa vähän laajemmassa kontekstissa, jossa huomioidaan ympäristönäkökohdat, mutta myöskin yhteiskunnalliset ja taloudelliset näkökohdat. 20 koko EUn alueesta metsät ovat tai pinta-alasta metsät ovat noin 40 prosenttia, ja näin ollen niitä on hyvin tärkeää suojella. Myös muita asioita on huomioitava, kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen sekä aavikoituminen. hiilidioksidi, metsä sitoo hiilidioksidia, mutta se on samalla koti ja kasvupaikka eläimistölle ja kasvistolle ja myöskin veden kierto maaperässä on hyvin tärkeä huomioida. Kaikki tämä liittyy myös yhteiskunnalliseen taloudelliseen toimintaan, joka on hyvin tärkeää monilla maaseutualueilla. Kaikki nämä argumentit osoittavat, että meidän on ehdottomasti järjestettävä korkean tason konferenssi metsien suojelusta. Ja tällä tavalla voisimme saada aikaiseksi yksimielisyyden näistä taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristöön liittyvistä seikoista. Anteeksi, että hieman ylitin aikani. Kiitos. Monet kiitokset, rouva ministeri. Tämä oli hyvin keskeinen asia, mistä keskustelimme nyt puolen tunnin, puolentoista tunnin ajan. Huomaatte, että parlamentin jäsenet ovat kovasti innostuneita ja me huomasimme, että tekin olette innostuneita asiastanne ja olemme iloisia yhteistyöstä tulevan kuuden kuukauden ajan. Toivomme paljon onnea ja menestystä Espanjan puheenjohtajakaudelle. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne parlamenttiin ja todennäköisesti tulemme näkemään teidät uudelleenkin tässä valiokunnassa. Kiitoksia kokous.